Uh, a very good afternoon to everybody. I wonder if, uh, if we can... Um... Hyvää iltapäivää. Toivon mukaan kaikille löytyy istuinpaikka myös vierailijoille. Lämpimät tervetuloa toivotukset kaikille. Olemme nyt hiukan aloittaneet myöhemmin, jotta kaikki muodollisuudet saadaan hoidetuksi. Ja meillä on myös tässä varmasti nettiyhteys, joten tervetuloa kaikille niille, jotka nyt siellä meitä seuraavat. Näitä lähetyksiähän ihmiset säännöllisesti seuraavat, niin tervetuloa mukaan. Ja erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi ne ihmiset, joita kiinnostaa tämä vastavuoron tunnustaminen, sääntelijät ja eri ammattien edustajat, olkaat siis todella lämpimästi tervetulleet. Haluaisimme ottaa mukaan tämän asian seurantaan tässä kollegani Bernadette Vergniaud, joka on tämän asian esittelijä, äh, myöskin tätä asiaa työstä. Ja toivon mukaan pidätte yhteyttä meidän. Voitte käydä myöskin nettisivuilla, jos siis käytte, olette siellä meitä kuuntelemassa, olette jo nettisivulla, mutta jos kuitenkin tämän kuulemisen jälkeen haluatte olla yhteyksissä meihin, toivon mukaan haluatte, niin voitte lähettää meille sähköpostin ja voimme lähettää teille äh, kopion omasta äh, uutislehtiä lehtisestämme, joten tällä tavalla voitte ryhtyä sisämarkkinavaliokunnan ystäväksi ja lähetämme teille säännöllisesti uutisia meidän toimistamme. Nyt meillä on todella aika tiivis ohjelma tälle iltapäivälle ja ennen kuin annan rouva Vernjolle esittelijälle puheenvuoron, niin käyn lävitse tämän ohjelman siis esittelen jälkeen. Ensiksi meillä on sellainen istunto, joka liittyy liittyy vähimmäiskoulutusvaatimusten uudistamiseen ja äh, meillä on neljä esittelijää äh, ja parlamentin jäsenet käyttävät puheenvuoron sen jälkeen. Ja seuraavassa istunnossa kysymys on ammattikortista, ammattilaiskortista. Olen jo puhunut äh, puhujien kanssa. Jokainen saa puhua maksimissaan 10 minuuttia. Meillä on kello täällä, jolla otetaan aika. Ja jos näette, että minä siellä heiluttelen tätä puheenjohtajan nuijaa, niin silloin tiedätte, että olette puhunut vähän liian pitkään. Olen pahoillani, että joudumme rajoittamaan puheaikaa, mutta varmasti ymmärrätte, että haluamme kuulla mahdollisimman paljon puhujia ja esittää myöskin kysymyksiä ja kuulla niihin vastauksia. Tässä siis ainoat ilmoitukset, jotka minä haluan tässä vaiheessa tehdä. Kuulette myöhemmin myöskin parlamentin jäseniä varmasti tästä asiasta, mutta nyt haluan antaa puheenvuoron esittelijä Vernjolle ja haluan kiittää häntä tämän iltapäivän kuulemistilaisuuden järjestämisestä kaikkien varjoesittelijöiden ja tietysti sihteeristön edustajan kanssa. He ovatkin tehneet kovasti työtä tämän asian eteen. Bernadette, sinulla on nyt viiden minuutin ajan puheenvuoro. Ole hyvä. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että olette tänään paikalla. No, me edustajat ei ole kovin paljon paikalla, mutta tilintarkastajia ja ammattiihmisiä täällä on paljon ja me keskustelemme täällä direktiivistä, joka liittyy ammattitutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen Euroopassa – ja se on työllisyyden ja kasvun kannalta erittäin tärkeää. Ja nyt talouskriisin aikana työllisy- työttömyys on erittäin korkealla tasolla erityisesti nuorten osalta. Heillä ei ole enää myönteisiä tulevaisuuden näkemyksiä. Ja meidän poliitikkojen on muistutettava heille, että tietysti liikkuvuus on oikeus, joka on kirjattu kaikkiin perussopimukseen, mutta sen pitää myöskin olla mahdollisuus sillä ehdolla, että liikkuvuus toteutetaan oikeudellisessa turvallisessa ympäpiirissä kaikkien kansalaisten osalta. Haluaisin kiittää täällä kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä siitä, että olemme saaneet heiltä erittäin hyviä panoksia tähän kuulemiseen. Ja haluan kiittää kaikkia henkilöitä, jotka ovat hyväksyneet kutsumme ja ovat tulleet keskustelemaan meille kaikkein tärkeimmistä asioista. Nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Ensinnäkin koulutusjärjestelmien monimuotoisuus, olisi kyse sitten peruskoulusta tai ammattikoulutuksesta tai muusta koulutuksesta. Sitten koulutuksen saatavuus, siihen liittyy ongelmia. Ja sitten mahdolliset sovellukset, kun luodaan eurooppalainen ammattikortti. Se voisi olla väline, jota voitaisiin tehokkaasti käyttää edistämään eurooppalaista kansalaisuutta. Ja olen erityisen iloinen siitä, että toisessa paneelissa ensimmäistä kertaa puhutaan nyt, olemme puhuneet täällä, tästä Gebhardin kanssa ensimmäistä kertaa 2007, ja meistä tuntuu, että me olemme ehkä menneet hiukan liian pitkälle. Kukaan ei ollut suunnitellut tällaista korttia, eivät edes ne, jotka tänä iltana puhuvat, joten tässä on nyt erittäin myönteistä kehitystä tapahtunut ja meidän täytyy saada tällainen eurooppalainen kortti pian käyttöön. Tietysti kiitän myöskin sisämarkkinavaliokunnan sihteeristöä, puheenjohtaja Malcolmia ja tietysti kaikkia paikalla olevia sihteereitä ja erityisesti Sebastian Van Ockia. Korostan nyt tätä, koska Sebastian on aika uusi valiokunnassamme. Hän on ollut erittäin ahkera ja erittäin ystävällinen ja tehokas, joten haluan tätä nyt korostaa täällä ja kiitän häntä oikein lämpimästi. Puhuin juuri eurooppalaisesta monimuotoisuudesta kaikissa näissä peruskysymyksistä, jotka liittyvät ammattitutkintoihin, joten on siis toivottavaa, että tämä monimuotoisuus, joka johtaa tietysti monimutkaisuuteen, mutta myöskin rikkauteen, ja meidän täytyy miettiä myöskin eurooppalaista maantiedettä. Ja siksi nyt iltapäivänä toivon, että sekä etelä, pohjoinen, länsi ja itä nousevat nyt esille tässä Eurooppa-keskustelussa. Me puhumme alakohtaisista ammateista ja yleisesti työkysymyksistä, joten meillä on hyvin rikas iltapäivä. Meillä on paljon kysymyksiä ja keskusteluita, joten toivotan teille kaikille hyvää kuulemista. Kuunnelkaamme toisiamme ja puhukaamme keskenämme. Kiitos. Much Bernadette. Kiitokset Bernadette tästä alustuksesta ja kiitokset myöskin, että olet johtanut tätä työtä. Mennään sitten jo ensimmäiseen osuuteen. Teillä varmasti on myöskin siinä edessänne kaikkien puhujien en käy niitä siis yksityiskohtaisesti lävitse, mutta ensimmäiseksi, tai siis itse asiassa käyn ehkä nopeasti lävitse ensiksi nämä puhujat ja sitten tällä tavalla mennään äh, heistä toisesta toisen järjestyksessä. Ensin Beata Cholewska, joka on Puolan terveysministeriöstä sairaanhoitaja kätilöyksikön johtaja. Toivon mukaan minun Puolan ääntämiseni tässä vain paranee. Sitten meillä on tohtori Sara Schönemäkö, joka on luennoitsija Maastrichtin yliopistossa ja erityisesti hänen alansa on EUn aineellinen oikeus ja hän on tutkinut erityisesti ammatillista liikkuvuutta. Sitten tohtori Slatko Fras, joka on Euroopan unionin lääketieteen alan erikoisasiantuntijoiden järjestön puheenjohtaja, sitten tohtori Veera Edman, joka luennoi Kölnin yliopistossa makrotaloudesta. Aloitamme siis äh, Rouva Czulewskalla, jolla on 10 minuuttia puheaikaa. Bardzo dziękuję, e, panie przewodniczący. Ja tylko e, pragnę... Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin vakuuttaa teille, että te äänsitte nimeni lähes täydellisesti. On vaikea keskustella myönteisistä seikoista, jotka liittyvät muutoksiin, joita direktiivin muutos tuo mukanaan, jos ei viitata näihin direktiivin yleisiin tavoitteisiin, joista puhuttiin silloin, kun tämä hyväksyttiin vuonna 2005. Voidaan sanoa, että direktiivillä halutaan vahvistaa Euroopan unionin sisämarkkinoita ja luoda puitteet markkinoiden liikkeelle markkinoiden toimijoiden liikkuvuudelle, ja näitähän ovat eri ammattialojen edustajat. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, minä edustan sairaanhoitajia ja kätilöitä, ja puhumme nimenomaan näiden ammattiryhmien liikkuvuuden parantumisesta. Kaikkien kaikki edut, joita tästä koituu sisämarkkinoille. Ja direktiivihän oli yksi asiakirja, jossa vahvistetaan vastavuoroista ammattipätevyyden tunnustamista ja luotiin puitteet myöskin palveluiden tarjoamiselle. Ja sehän oli hyvin hankala ja raskas prosessi. Tämä monimutkaisuus heijastuu myöskin siinä, että markkinat on vahvistettuneet 27 jäsenvaltiossa ja tähän liittyy lähes 800 säänneltyä ammattia. Eli jälleen kerran olemme nyt tilanteessa, että direktiiviä ollaan laatimassa uudelleen – ja tämä johtuu siitä, että tätä on sovellettu jo viisi vuotta. Meidän täytyy jälleen kerran puuttua oikeudellisiin edellytyksiin, jotka liittyvät direktiiviin, ja meidän täytyy hoitaa ne kysymykset, jotka liittyvät tämänhetkisen tilanteeseen. Tähän on monta syytä, ja ne on selitetty komission raportissa viime vuoden lokakuulta – ja syyt saattavat olla yleisluontoisia, mutta myöskin hyvin käytännöllisiä. Ja se ehkä johtuu siitä, miten tiettyjä sääntöjä on käytännössä sovellettu. Meidän täytyy jatkuvasti parantaa sisämarkkinoiden olosuhteita, ja siksi tänään on järjestetty tämä kuuleminen ja keskustelu, joka liittyy tiettyihin ehdotettuihin muutoksiin. Tavoitteet joita meillä on mielessä, ovat seuraavia. Meidän täytyy jälleen parantaa sisämarkkinoiden vapauksia, esimerkiksi yksilöiden vapaata liikkuvuutta, ja toisaalta meidän täytyy puuttua tiettyihin puutteisiin terveydenhoitoalalla. Enemmän tai myöhemmin me kaikki tarvitsemme sairaanhoitajaa, lääkäriä tai kätilöä ehkä fysioterapeuttia. esimerkiksi onnettomuuden jälkeen. Eli meidän on taattava se, että näitä terveydenhuoltopalveluita on saatavilla kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy miettiä näitä ennakkoehtoja, jotka johtavat tun- vastavuoroisen tunnustamiseen ja parempaan liikkuvuuteen, ja meidän täytyy lyhentää menettelyitä, jotka liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen, ja meidän täytyy parantaa niitä kohtia, joissa on heikkouksia, ja tämä koskee myöskin niitä, jotka tarvitsevat apua ammattiihmisiltä. Kiinnittäisin huomionne suurimpiin muutoksiin direktiivissä, jotka liittyvät ammat, sairaanhoitajien ammattiin. Ensinnäkin artikla 31, eli 12 vuoden koulutusvaatimus, joka on peruskausi, jonka pitää tulla täyteen ennen kuin voi toimia sairaanhoitajana. Direktiivin uudelleenlaaditussa versiossa on tiettyjä muutoksia tässä kohtaa ja myöskin artikla 40.2 viittaa tähän. Tämän ammattialan edustajana katson, että tämä on ihan oikeaan suuntaan menevä muutos. Tämä on arvokas muutos, koska siinä puhutaan riittävästä koulutuksesta, joka taas vaikuttaa sitten palveluiden laatuun. Monissa maissa tätä asetusta tarvitaan ja meidän täytyy puuttua tähän asiaan, koska meidän täytyy parantaa koulutuksen vertailtavuutta, jotta ammattitutkinnot voidaan vastavuoroisesti tunnustaa. Me voimme siis verrata asioita, joita voi verrata toisiinsa, ja sitten miettiä laatua. Ajatellen tätä koulutus, koulutuksen pituutta. Tällä tavalla voimme sitten arvioida yksittäisiä ilmiöitä oikealla tavalla. Näin kaikki jäsenvaltiot ovat samalla linjalla ja se on tarpeen, koska eurooppalainen opintopisteiden siirtojärjestelmä on keskeinen ja tällä tavalla me voisimme verrata näitä koulutusjärjestelmiä. Osa sairaanhoitajista aloittavat opintonsa yliopistotasolla ja sitten on taas delegoituja säätöksiä, jotka liittyvät kätilöihin – Meidän täytyy hiukan päivittää tätä direktiivin toteuttamissääntöä. Tämä nyt on erittäin kiireellinen asia. Sairaanhoitajan koulutuksen pitää myöskin edetä. Ja terveydenhuolto saralla tämä nyt on juuri se ala, jolla muutoksia kaivataan. kymmenen vuoden takaisia opintoja ei ehkä välttämättä enää voida katsoa päteviksi. Nykyään heillä on oltava uusia taitoja ja tietoja. Ja siksi, kun delegoituja säädöksiä laaditaan, on tärkeää, että otetaan huomioon erityisalat. Tästä syystä, kun delegoituja säädöksiä laaditaan, on tärkeää, että tärkeiden alojen edustajia kuullaan riittävästi. Sitten toinen tärkeä muutos tässä uudelleen laaditussa direktiivissä liittyy koulutuksen pituuteen. Sen ei pitäisi olla alle kolme vuotta tai 3600 tuntia opintoja sairaanhoitajille ja kätilöille. Kun ajatellaan tätä direktiiviä, niin tällä tavalla meidän täytyy tulkita direktiiviä, jotta voimme varmistaa, että epäilyksiä ei ole. Eli nämä kaksi ehtoa, kun ne kumpikin täyttyvät samanaikaisesti, vasta silloin niitä voidaan soveltaa. Ja lopuksi Puolan pyyntö liittyen ehdotettuun tarkistukseen direktiivissä, joka liittyy siihen, miten puolalaisten sairaanhoitajien tutkintoja voidaan hyväksyä muissa valtioissa. Meidän täytyy katsoa, millaisia vaikutuksia direktiivillä on, mutta tuntuu siltä, että että ne, se täydentää näitä ennakkoehtoja. Ensinnäkin täytyy katsoa, millaisia odotuksia kollegoillani, sairaanhoitajilla ja kätilöillä on. He ovat saaneet koulutuksensa puolessa oikealla tavalla ja koulutus on ollut hyvä tasoista. Eli kun muutetaan näitä liikkuvuuden ehtoja Puolan ehdotuksen mukaisesti, niin toivon mukaan tämä vaatimus toteutuu täysin. Onko minulla vielä puheaikaa? Time. 10 minuuttia ja kaksi sekuntia. Tämä oli täydellinen ajoitus. Kiitokset. Good. Well, thank you very... Suuret kiitokset siitä, että aloititte näin mainiolla tavalla ja kerroitte näistä asioista näin asian tuntevasti nyt. Seuraavat kolme esitystä, joissa on mukana myöskin dia-esitys. Seuraavaksi tohtori Schönmekers, joka puhuu äh, erityisesti siitä, kuinka on osittainen pääsy näihin säädettyihin ammattiin. Teilläkin on 10 minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. President for... Okei, okay, hyvää iltapäivää ja kiitos puheenjohtaja kutsusta puhumaan teille tänään kahdesta uudesta ulottuvuudesta, äh, jotka komission uusi ehdotus nyt sisältää. Yhtäältä osittainen pääsy ja toisaalta äm, osittainen pätevyys. Niin kuin tiedätte, nämä konseptit kuulostavat siltä kuin ne olisivat sama asia, mutta ne eivät itse asiassa ole, ne ovat eri asia. Kun puhutaan osittaisesta pätevyydestä, ajatellaan ihmisiä, joilla ei vielä täyttä pätevyyttä ole, vaikkapa lääkärit, arkkitehdit, tai juristit, jotka eivät vielä ole tehneet harjoittelua, mutta haluavat isäntämaassa tämän harjoittelun toteuttaa. Kun puhutaan osittaisesta pääsystä taas toisaalta, käsitellään täysin päteviä ammattilaisia, joilla on kotimaassaan saavutettu pätevyys, mutta jotka haluavat toisessa maassa ammattiaan harjoittaa. Esimerkiksi asianajajat, jotka ovat esimerkiksi omaisuusoikeuteen erikoistuneet tai insinöörit, vaikkapa siltainsinöörit, jotka haluavat sitten tässä toisessa maassa juuri keskittyy keskittyä tämän tyyppiseen ammattiharjoittamiseen, siis siltojen rakentamiseen eikä vaikkapa rautateiden rakentamiseen. Osittainen pääsy ei ole pääasiana tässä. Eli jos on ammattilainen jäsenvaltiossa A, tulee ensin yrittää jäsenvaltiossa B saada täydellinen pätevyyden tunnustaminen useimmiten täydentävin toimin. Eli jos kotimaan ja tämän toisen jäsenvaltion välillä on pieniä eroja, voi käydä tällaisen pätevyyskokeen. Ja mm, jos tämä ei riitä, voi toteuttaa tiettyjä täydentäviä toimia ja tämän jälkeen ammatillinen pätevyys tunnustetaan. Jos kuitenkin erot kotimaan ja tämän toisen valtion välillä ovat erittäin suuria, niin että ehdokkaiden täytyy käydä tai toistaa opintonsa kokonaan, niin sitten tällainen osittainen pääsy olisi mahdollinen. Ei ole tarkoitus, että ammattilaiset joutuvat opintonsa aloittamaan nollasta. Usein esimerkiksi insinöörien ja juristien kohdalla erot ovat hyvin suuria ja näin ollen tällainen suur, opintojen aloittaminen alusta on tarpeen. Oli tällainen insinööritapaus, eh, joka eh, ei kuitenkaan sisälly tähän eh, direktiiviin, mutta se liittyy mm, vapaaseen liikkuvuuteen. Ja joskus todella nämä pätevyysvaatimukset saattavat estää vapaan liikkuvuuden toteutumisen. Näin ollen osittainen pätevyyden tunnustaminen voi ähm, aiheuttaa häiriöitä markkinoilla ja olla hyvin hämmentävää, joten äh, tätä voidaan pitää perusteluna tällaisen osittaisen pääsyn äh, valitsemiselle. Kuitenkin vaatimusten tulisi olla suhteellisia, eli äh, pitäisi ryhtyä muihin toimiin kuin osittaisen pääsyn kieltäminen, kun esimerkiksi kuluttajia suojellaan tietenkin titteli- ja kielikysymykset ovat tässä tärkeitä, joten ammatti joka, tai pätevyys, joka on osittain tunnustettu, niin tämä ammattiharjoittaja harjoittaa ammattiaan oman kotimaansa tittelin tai nimikkeen alla eikä näin ollen liity esimerkiksi isäntämaan tai toisen maan ammattijärjestöön. Vaikkapa saksalaiset tai ranskalaiset voisivat Luxemburgissa täydentää opintojaan ja näin osoittaa, osoittaa, osoitetaan, että koko kansallisen lainsäädännön opiskeleminen alusta ei välttämättä ole tarpeen, vaan riippuu aina siitä, millä tavoin tätä ammattia aikoo harjoittaa. Osittainen pääsy voidaan kieltää välttämättömistä yleistä etua koskevista syistä – mutta eh, nämä yleistaitoa koskevat syyt, niiden on luonnollisesti oltava suhteellisia. Joten kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi katsoa, miksi joku ammatti on säännelty ja jos tämä osittainen päässy eh, evätään, eh, niin se täytyy tehdä hyvin avoimella läpinäkyvällä tavalla kun nyt väestökehitys on mikä on, niin tämä osittainen pääsy täytyy mahdollisesti avata ja sitä täytyy tehdä mahdolliseksi, koska esimerkiksi vuonna 2020 vaikkapa Saksassa voi olla hankala löytää päteviä insinöörejä ja mahdollisesti heitä on etsittävä jopa kolmansista maista, joten Kyllä tässä ehdotuksessa on näitä suojalausekkeita. Ensinnäkin näiden täydentävien toimien, toimien kattava kuvailu, osittaisen pääsyn oleminen vain voimassa välttämättömissä tapauksissa ja se, että siinä tapauksessa ammatissa toimitaan oman kotimaan nimikkeen alla. Sitten haluaisin sanoa jotain myös näistä, tästä osittaisesta pätevyydestä. Direktiivin mukaan tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että ammatillinen pätevyys kotimaasta on äh, hankittu aivan täysin, ja tätähän tietenkin ohjailee kansainvälinen lainsäädäntö. Ja näin jäsenvaltioiden äh, jäsenvaltioissa on omat esimerkiksi harjoittelusääntönsä, vaikkapa lääkäreille tai arkkitehdeille. Ja kyse on tässä tapauksessa ei tutkinnon hankkimisesta, vaan tunnustamisesta. Eli harjoittelun tulisi olla mahdollista myös toisessa jäsenvaltiossa, jos olennaisia eroja ei ole tämän teoreettisen, näiden teoreettisten opintojen välillä tai kohdalla kotimaan ja tämän isäntämaan välillä. Jos erot ovat suuria, niin näitä täydentäviä toimia voidaan pyytää. Täytyy tehdä arvio tästä pätevyydestä ja kokemuksesta eh, ilman, että eh, puututaan tähän akateemiseen taustaan. Tämä ei tietenkään ole kovinkaan helppoa. Kyse on todella ammatillisesta pätevyydestä ja jos tämä harjoittelu toteutetaan eh, toisessa maassa, niin kotimaa ei tätä automaattisesti saa kieltää. Sitten on tietenkin olemassa vaara, että jäsenvaltiot menevät täydentävien toimien osalta liian pitkälle, joten tässä tarvitaan tiettyjä CCPA esimerkiksi sääntöjä. Nämä ovat Euroopan tason sääntöjä vaikkapa juristien ammatin määräyksistä. Sitten meillä on tietenkin Bolonan ja Lissabonin vastavuoroisen tunnustamisen malli ja kun puhutaan bachelor-vaiheesta, eivät opiskelijat välttämättä tiedä, missä maassa haluavat sitten ammatis, ammattiaan harjoittaa, joten kun nyt ajatellaan vaikkapa lääkäreitä, niin sydän on sydän ja munuaine on munuaine ja matematiikka on matematiikkaa. Se on kaikkialla samanlaista. Kyllä tätä asiaa täytyy todella pohtia. Täytyy jo opintojen varhaisessa vaiheessa tarkastella mahdollista tulevaisuutta ja sitten mastervaiheessa ennen kuin äh, lähtee harjoittelijaksi myös tämä ottaa huomioon. Ja nuorten ihmisten liikkuvuutta ei saa näin estää tai pysäyttää. Vastuu on yliopistoilla, jäsenvaltioilla ja äh, tietenkin äh, ammattiyhdistyksillä ja Maastrichtissa me tutkimme tätä asiaa oikeustieteellisessä, samoin monissa muissa yliopistoissa. Ja Euroopan unioni voi toki rohkaista jäsenvaltioita toimimaan ja ehkäpä meille meillä on sitten äh, sellaisia henkilöitä, jotka ovat äh, hankkineet, äh, opiskelijat yhdessä maassa, harjoitelleet toisessa ja harjoittavat ammattia kolmannessa. Tämähän olisi hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Well, thank you very much. Kiitokset tohtori Sean Markkele. Kiitos myöskin siitä, että piditte puheajasta kiinni. Menemme sitten äh, tohtori Frassin puheeseen. Hän on Euroopan erikoislääkäriliiton puheenjohtaja ja hän puhuu yhteisistä koulutusperiaatteista ja vaatimuksesta 10 minuutin ajan. Hyvää iltapäivää kaikille myöskin minun puolestani. Haluan kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tänne esittämään erikoislääkärien kannan myöskin tähän uudistamiseen. Mm, haluaisin ensiksi sanoa pari sanaa tästä järjestöstä. Se on vanhin eurooppalainen lääketieteellinen järjestö. Se on perustettu jo vuonna 1958 ja meillä on 35 eurooppalaista maasta edustettuna ja 50 erilaista lääketieteen ammattia tai erikoisalaa. Ja tämä on myöskin, tai meidän suuntaviivoamme ovat se, että takaamme laadun ja pidämme tätä lainsäädäntöä ja säätelyä äh, lääketieteen alalla äh, hyvin tärkeänä asiana. Ja seuraava kuva mielellään, kiitos. Kun kysymys on terveydenhuollosta ja EUsta, niin tiedätte varmasti kaikki, että kysymys on läheisyysperiaatteesta myöskin. Se pätee terveyspalveluiden järjestämiseen jäsenvaltioissa ja tämä koskee myöskin erikoislääkäreiden koulutusta. Meillä on siis hiukan vaikeuksia panna täytäntöön eurooppalaisia päätöksiä kansallisella tasolla, koska kansalliset järjestelmät ovat tässä etusijalla. Varmastikin tiedätte myöskin tämän ammattipätevyysdirektiivin päätökset vuodelta 2005 käytännössä, kuinka ne toimivat, joten palaan ehkä tähän sitten myöhemmin, mutta oikeastaan kysymys on tämän tunnustamisen eri osa-alueista, automaattisesta tunnustamisesta tai ennalta tehdystä ilmoituksesta tai tästä yleisestä järjestelmällä. Tällä hetkellä ainoat koulutusvaatimukset ja koulutuksen pituuteen liittyvät vaatimukset ovat tässä direktiivissä esillä. Ja mistä sitten puhumme, kun puhumme tästä? No kysymys on siitä, että lääketieteellinen koulutus on tiettyä jatkumoa ja kaikki varmasti ymmärrämme tämän itse asiassa elinikäisenä oppimisena ja tietysti myöskin sertifiointi ja luvan antaminen tulevasta tohtorikoulutuksen jälkeen tai jatko-opintojen jälkeen ja tämä kestää neljästä kuuteen vuotta ja tietysti kysymyshän on siitä, että ammatin pätevyys tunnustetaan tämän jälkeen. Haluaisimme ehdottaa ja tuemme kovasti sitä, että tätä direktiiviä hiukan muutettaisiin sillä tavalla, että lähestymistapa muutettaisiin kestosta eh, ikään kuin pätevyyspohjaiseksi ja tässä ehdottaisimme, että otettaisiin käyttöön tämä pätevyyskonsepti mukaan direktiiviin. Sehän on artiklassa 49a äh, sitä ehdotetaan. Siinä me ehdotamme, että erityisalan koulutus ei voisi kestää alle viittä vuotta ja että sen pitäisi olla myöskin samassa linjassa opintosuoritussiirtojärjestelmän kanssa tai jossain vastaavassa järjestelmässä, jotta sitä voitaisiin verrata. Ja haluaisimme myöskin tukea sitä, että uudistettaisiin näiden erikoisalojen nimikkeet ja että helpotettaisiin myöskin uusia erikoisaloja joissa vaadittaisiin jotain tiettyjä erikoispätevyyksiä. Kaikki tämä viittaa siis jo neuvoa antavan komitean lääketieteellisen koulutuksen alalla antaviin suosituksiin. Ja tätä voidaan pitää itse asiassa Euroopan komission virallisena asiakirjana ja valitettavasti sitä ei koskaan ole pantu täytäntöön, mutta kysymys on asiakirjasta, joka on kuitenkin jo laadittu noin 15 vuotta sitten. No, kuinka näemme tämän pätevyyspohjaisen koulutuksen tai nämä pätevyyspohjaiset ammatilliset tunnustamiset. Olemme sitä mieltä, että tarvitaan tietysti selkeästi pätevyyttä lääketieteellä ei ole pelkästään sen takia, että tiedetään kuinka hoitaa ja kuinka tutkia potilaita, vaan myöskin paljon muuhun asiaan tarvitaan pätevyyttä. Esimerkiksi tietysti viestintätaidot ovat hyvin tärkeitä ja myöskin itsearviointitaidot ovat hyvin tärkeitä. Sitten on varmasti joitakin vaihtoehtojakin. Olen eh, halunnut esitellä teille muutaman niistä. Ensimmäinen vaihtoehto olisi se, että otettaisiin käyttöön yhteinen eurooppalainen puitteisto lääkäreille. Ja eh, tämä pohjaisi kolmen tyyppiseen pätevyyden arviointiin tieto, käytännön taidot ja ammatillisuus. Ja eh, näin tämä koulutusprosessi äh, saataisiin päätökseen sillä tavalla, että myönnettäisiin tutkinto tai jonkinlainen äh, todistus. Kuinka sitten voitaisiin harmonisoida äh, erikoislääkäreiden koulutusta? On erilaisia äh, ehtoja, jotka täytyy täyttää, mutta kuitenkin kaikkein tärkein tällä hetkellä on, että hyväksyttäisiin UMSS äh, tai tällainen eurooppalainen erityisalan opintokokonaisuus, ja jokaista jäsenvaltioiden pitäisi ottaa tämän mukaan kansallisiin järjestelmiin, mutta monissa tapauksissa, monissa tapauksissa näin onkin jo, ja pitäisi taata, että kaikki erikoislääkärit omaisivat samat per, per, perimmäiset pätevyys, pätevyydet. Ja itse asiassa tämä jo heijastuukin tästä ehdotuksesta jonkun jossain vaiheessa tätä prosessia. Jos kysymys on siis tästä vaihtoehdosta, niin voitaisiin sanoa, että kysymys on uudesta vapaaehtoisesta eurooppalaisesta järjestelmästä, jota jotkut voisivat kenties pukoa vapaaehtoiseksi 89. järjestelmäksi. Ja tässä haluamme korostaa sitä, että tämä täydentää eikä millään lailla kumoa kansallisia järjestelmiä, jotka ovat jo olemassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niissä jäsenvaltioissa, joissa tämä pätevyyspohjainen koulutus ja arviointi on jo käytössä, niin tämä voidaan katsoa eduksi ja automaattisesti myöskin tunnustaa. Sitten toinen vaihtoehto oli se, että otettaisiin myöskin lääkäreille yhteisiä koulutusjärjestelmiä. Voisitko palata hieman taaksepäin näissä kuvissa? Niin, ja tätä me kutsumme tällaiseksi arvioinniksi ja olenkin jo tästä yhteisestä koulutuspuitteistosta puhunut. Tässä, kysym- tässä on esimerkki tärkeästä tapahtumasta Euroopan anestesiologiatutkinnon 25-vuotisjuhla. Valokuva on tässä ja itse asiassa tässä jo tällainen yhteinen eurooppalainen toiminta on käytössä. No, ja tämä johtuu siitä, että tätä potilaat haluavat. Meillä on lausunto eri potilasjärjestöiltä ja kansalaisjärjestöiltä Euroopan unionissa, ja he toteavat, että terveysalan ammattilaisten koulutuksen ei pidä millään lailla tulla kompromitoiduksi, siis joutua huonoon asempaan yhtenäismarkkinoiden vuoksi. Ja tässä kysymys on todella laadusta eikä pelkästään liikkuvuudesta. Ja ihan lopuksi vielä haluaisin sanoa, että näitte tämän kuvan jo tuossa alkuun. Ja uudet pätevyys, uusi pätevyysvaatimusdirektiivi on siis tulossa vuoden lopulla. Ja toivoisimme, että voitaisiin uudistaa näitä koulutusvaatimuksia ja ottaa käyttöön yhteinen koulutuspuitteisto. Ja jotta jotta tätä laajennettaisiin näihin molimpiin osa-alueisiin tai paremminkin vielä tahtoisimme, että ei millään lailla murrettaisi tätä automaattista tunnustamista, joka joskus tulee väärin tulkituksi tai ymmärretyksi, niin haluaisimme kuitenkin siis laajentaa automaattista tunnustamista ja yksinkertaistaa myöskin koko tätä prosessia. Suuret kiitokset siitä, että kuuntelitte ja tietysti olen valmis antamaan myöskin lisätietoja. Uh, thank you very much indeed. Kiitokset. Haluan vain kertoa meitä netin kautta kuunteleville, että meillä valitettavasti vielä ole sellaista teknologiaa, että saisitte kuvan näistä dioista sekä myöskin puhujasta yhtä mutta kuitenkin yritämme saada näkyville ainakin nämä äh, esitykset, jotta voitte myöskin niitä seurata. Joka tapauksessa ne ovat kaikille osanottajille. Sitten viimeisenä puhujana tässä osuudessa on tohtori Vera Erdman. Hänkin näyttää meille joitakin dioja ja hän on siis makrotalous luennoitsija Kölnin yliopistossa ja hän puhuu siitä, kuinka voidaan uudistaa näitä minimikoulutusvaatimuksia. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus jäsenillä, edustajilla esittää kysymyksiä. Jos siis haluatte käyttää puheenvuoron, erityisesti varjoesittelijät varmasti haluavat puhua, niin tämän esityksen aikana otamme vastaan puheenvuoropyyntöjä. Ja ovatko tohtori Edmonin diat nyt valmiina? Taitaa olla pieni tekninen ongelma. You start, you start and then they'll Aloittakaa vain. Ähm. No niin, kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Haluaisin puhua tästä kaksitahoisesta koulutusjärjestelmästä Saksassa. Ja nyt ollaan uudistamassa vähimmäisvaatimuksia ammattikoulutuksessa ja sitten automaattisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ja tällä on suuria vaikutuksia Saksassa. Siksi puhun tämän järjestelmän eduista ja merkityksestä hiukan tarkemmin. Tämä kaksitahoinen ammattikoulutus tarkoittaa, että meillä on kouluissa koulutusta ja samalla yrityksissä. Kouluissa saadaan siis teoreettista ja yleistä koulutusta ammattiin ja sitten käytännön opetusta ja käytännön sovellusta sitten harjoitetaan näissä yrityksissä. Tämä koskee sekä teoreettista että yleistä osaa jokaisen ammatin sisällön osalta. Tämä järjestö, järjestelmä on hyvin tyypillinen Saksalle ja sitä sovelletaan aika vähän muissa EU-maissa. Tämä kaksinkertainen järjestelmä, tässä on paljon nuoria mukana sen jälkeen, kun he päättävät koulunsa. Ja se on, no niin, siellä on juuri nyt oikea kuva. Vuonna 2007 560 000 nuorta koulun jälkeen lähti tähän kaksitahoiseen ammattikoulutukseen ja monissa ammatteissa ei ole mitään kouluopetusta, eli on myöskin nuoria, joilla on vähemmän koulutusta tai ei olekaan mitään tutkintoa. Esimerkiksi 4 prosenttia koulutuksen aloittavista Saksassa, heillä ei ole mitään päästötodistusta. Mutta sitten toisaalta joka viides koulutuksen aloittaja vuonna 2005 oli Sellaisessa tilanteessa hän olisi voinut aloittaa korkeakouluopinnot. Ja sitten monilla on keskitason tutkinto, eli 10 vuoden koulun käynti. Eli noin, tämä koskee noin kahta opiskelun aloittavaa viidestä. Ja sitten koulun keskeyttäneiden ryhmässä tämä lukema on paljon suurempi. Me tarvitsemme yhteistyöyrityksiä jotta koulutuksen käytännön osa voidaan toteuttaa. Noin 40 prosenttia Saksan yrityksistä ovat mukana tässä koulutuksessa. Ja usein tässä on nuoria, joilla on keskitason tutkinto, eli jotka ovat olleet koulussa 10 vuotta. He ovat kaksi kolmas osa kaikista harjoittelijoista yrityksissä. Ja 50 ja sitten on myöskin opiskelijoita, jotka ovat olleet koulussa yhdeksän vuotta useimmissa osavaltioissa. Ja tämä soveltuu myöskin nuorille, joilla on alhaisempi tutkinto tai jotka, joilla on muita haittoja. Esimerkiksi nuoret, joilla ei ole mitään pääsytodistusta, eli 5 prosenttia kaikista näistä opiskelijoista ovat nuoria, joilla ei ole pääsytodistusta – tai joilla on oppimisvaikeuksia. Ja nämä muodostavat 13 prosenttia kaikista näistä opiskelijoista, mutta sitten niitä, joiden pääsytodistuksesta on jo yli vuosi, edustavat noin neljännestä näistä opiskelijoista. Sitten Saksassa, kun verrataan muihin eurooppalaisiin maihin, tämä johtaa pienempään nuorisotyöttömyyteen Saksassa – Eli tämä on yksi syy sille, että nuorisotyöttömyys Saksassa on niin alhainen. Tästä kuvasta näkyy, että Saksassa noin 8 prosenttia 15-24-vuotiaista nuorista on työttöminä. Eli tämä on EUn jäsenvaltioiden alhaisin lukema. Esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa kyse on lähes joka toisesta nuoresta. EU-maiden 22 prosenttia. Tällä kaksoisjärjestelmällä Saksassa on saatu nuoria koulutukseen, joilla ei ole mitään päästötodistusta ja sitten joillain muita haittatekijöitä. Ja siksi tämä kaksoiskoulutus on poikkeuksellisen merkittävä Saksassa. Tällä hetkellä jo Saksassakin meillä on nyt toinen ongelma, eli meillä on puutetta tiettyjen alojen ihmisistä. No, tähän johtuu väestön ikääntymisestä. Meillä on paljon vanhuksia ja vähän nuoria, ja siksi tämä aiheuttaa ongelmia työmarkkinoilla. Tämä koskee yhdeksää korkeasti koulutettujen ammattia ja sitten 51 ammattia, joihin vaaditaan ammattikoulutus ja jotka ovat mukana tässä kaksoiskoulutusjärjestelmässä. Ja tämäkin osoittaa tämän järjestelmän merkityksen Saksalle puutetta on erityisesti teknisellä alalla ja esimerkiksi insinööreistä, elektroteknologian alan ihmisistä, rakennusinsinööreistä on pulaa ja esimerkiksi sähköasentajista, koneenkäyttäjistä ja tämän tyyppisistä henkilöistä on pulaa. Sitten terveydenhoito ja hoiva on pulaa. Ja Esimerkiksi sairaanhoitajista ja kätilöistä on myöskin pulaa. Eli henkilöstökoulutus näillä aloilla on hyvin merkittävä. Näihin ammatteihin kuuluvat siis sairaanhoitajat, ja heitä koskee erityisesti tämä vähimmäisvaatimusten nostaminen. Ja on ehdotettu, että nämä edellytykset nostettaisiin 10 vuodesta 12 vuoden koulutukseen. Ja Saksassa tämä vaikuttaisi sillä, että tällä hetkellä sairaanhoitajat ovat tässä kaksosjärjestelmässä mukana. Eli nyt pääsee 10 vuoden koulun jälkeen mukaan tähän järjestelmään, ja tämä muutos voisi pahentaa tilannetta. 12 vuoden edellytys on nyt lisäeste nuorille, jotka ovat kiinnostuneet tästä ammatista ja jotka tällä hetkellä eivät voi täyttää kaikkia tyhjiä paikkoja. Eli tämä muutos Saksan taloudelle olisi hyvin ongelmallinen. No sitten kun muutetaan näitä vähimmäisvaatimuksia, sitä voidaan perustella, jos kyse on muuttuvasta ympäristöstä. Ja Saksassa, kun ajatellaan tätä kaksoisjärjestelmää, tällä olisi merkittäviä muutoksia, koska Saksa on erilainen kuin muut Euroopan maat tämän järjestelmän vuoksi. Ensinnäkin tässä kaksoiskoulutusjärjestelmässä nuoret pääsevät ammatteihin, jotka kiinnostavat heitä. Ja erityisesti terveydenhuolto- ja hoiva-alalla kyse on sosiaalisista ja emotionaalisista taidoista, joita välttämättä ei opita koulussa, vaan usein kyse on lahjakkuudesta, joita nuorilla on – ja jotka eivät ole käyneet koulua 12 vuotta, vaan ainoastaan 10 vuotta. Eli tämä on este näille nuorille. Jo nyt on puutetta monien alojen osaajista, erityisesti niiden osalta, joita tämä muutos 10 vuodesta 12 vuoteen koskisi. Nuorten määrä myöskin vähenee, eli näitä puutteita tulee tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän. Vähimmäisvaatimusten muutaminen vaikuttaisi siten, että jo, jo nyt nämä puutteet pahenevat. Sen sijaan, että nostetaan vähemmäisvaatimuksia, meidän täytyisi siis yrittää saada kaikki nuoret mukaan koulutukseen. Vähemmäisvaatimusten nostaminen liittyy tietysti koulutuksen laadun lisäämiseen – mutta tästä me olemme eri mieltä. Tämä kaksoiskoulutusjärjestelmä noudattaa standardeja, joka takaa laadun. Tässä ei tarvita mitään lisävaatimuksia opintojen aloittamisella. Tämä kaksoiskoulutusjärjestelmä ammattikoulutuksessa on jo laadukas, vaikkakin moniin ammatteihin vaaditaan vain 10 vuoden koulunkäynti. Eli kaiken kaikkiaan kun muutetaan näitä vähimmäisvaatimuksia, meistä olisi tarpeen ottaa huomioon Saksan järjestelmän erityispiirteet ammattikoulutuksessa. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Kiitokset kaikille puhujille. Ja kuulin juuri, että... Ja kiitokset myöskin teknikoille. Meillä on nyt todella nämä diat nähtävillä, joten varmasti kaikkia tämä nyt kiinnostaa, että saatoimme myöskin nähdä nämä diat. Joka tapauksessa meillä on nyt parikymmentä minuuttia kysymyksiä varten ja toivon mukaan saamme myöskin aikaa vastauksille niin, että sen takia pyydän teitä puhumaan noin vain minuutin verran ja tässä siis on, on puhujilista. First, who's the shadow rapporteur. Siis ensiksi puhuvat EPPn varjoesittelijä herra Busoi ja sitten Turunen. Rova Turunen, haluatteko siis esittää kysymyksiä? Ja Weisberger myös, Rova Weisberger itse asiassa laati tästä lausunnon ympäristövaliokuntaan ja sitten Rova Weiler. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Siis Rova Turunen ilmeisesti kyllä ja Rova Gebhardt vielä. Selvä. Aloitetaan sitten Rouva Dekripillä. Ja minuutin verran puheaikaa. One minute. We'll give you a clock just to help you. Ja katselemme tuota kelloa tuolla tiukkaan, että se auttaa varmasti teitä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää puhujia, jotka jo tässä käyttivät puheenvuoron ja jokainen heistä – todella selvitti tarkasti näitä mielenkiintoisia kysymyksiä. Hyvin nopeasti siis haluaisin sitä kysymyksen ja kommentoida hiukan. Ensinnäkin osittainen pääsy. Minä en halua kätkeä niitä vaikeuksia, joita on määritellä tämä osittainen pääsy ja myöskin ne, ne, se, että, että, että esimerkiksi terveyspuolella on aika vastahakoisesti suhtauduttu tähän ja haluaisin kysyä mielipidettänne tähän asiaan, siis tähän osittaiseen pääsyyn ähm, ja siihen, kuinka sitä sovelletaan terveysalalla. Ja sitten kommenttini liittyy liittyy siihen, että minusta oli hyvin valaisevaa ja mielenkiintoista kuulla äh, siitä, että kuinka voitaisiin äh, vähentää nuorisotyöttömyyttä, koska mm, tämähän on tärkeä asia ja viimeisin puhuja erityisesti tässä puhui niistä edusta, joita tämä ammatillinen koulutusjärjestelmä, muuntokoulutus ja muut koulutuksen muodot äh, voivat, kuinka ne voivat äh, todella tuoda hedelmää ja kuinka niitä pitäisi pohtia Euroopassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset sitten äh, herra Busoi. Quickly less than two minutes. Alle pari minuuttia. Onpa hyvä, että meillä on tämä keskustelu tästä tärkeästä aiheesta, jolla on merkittävää vaikutusta kansalaisten elämään. Joitain ongelmia on vielä ratkaistavina, ratkaistavina esimerkiksi tämä ammattikortti, osittainen pääsy ammattiharjoittamiseen ja niin edelleen. On hyvä, että puhutaan myös vähimmäisvaatimuksista, äh, koska eihän kyse ole vuosien määrästä, vaan kyse on tärkeää, tärkeää on nähdä, että mitä näiden vuosien aikana oppii. Ja tätä tulisi pikemminkin harmonisoida. Ja kysyisin, ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän, äh, entäpä äh, sidosryhmien äh, liittojen yhteen liittymien panos tähän keskusteluun sen jälkeen, kun heitä kuullaan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen delegoitujen säädösten osalta ja niin edelleen. Eli nämä Äh, vähimmäiskoulutusvaatimukset esimerkiksi, mutta samalla on varmistettava se, että kaikki sidosryhmät todella ovat mukana tässä työssä, eikä mitään tehdä ilman heidän hyväksyntänsä. Ja toinen lyhyt kysymys, ei nyt äh, ihan suoraan ehkä liity tähän, mutta osittain kysyisin Puolan sairaanhoitajien edustajalta, minkälainen ratkaisu voitaisiin löytää kokeisiin, että ne eivät synnytä esteitä, mutta että samalla varmistettaisiin tässä arkaluontoisessa asiassa se, että heillä on kuitenkin vähimmäistaidot, eikä kielitaidon puute vahingoita potilasta. Kiitos. Um, no, I think, uh, ne- Kiitos. Seuraavana, seuraavana lienee Rova Turunen, oliko nyt teidän vuoronne? You're okay with that. I... No, jos teille sopii, niin ehkäpä eh, Heidi, koska hän on ollut tässä paikalla koko tämän keskustelun ajan, mutta minä haluaisin kysyä Vera Erdmanilta seuraavaa. Tiedän eh, tai tunnen eh, tämän kahtalaisen järjestelmän oikein hyvin. Se on meillä Tanskassakin käytössä ja Itävallalla on se ja se on erittäin menestyksekäs järjestelmä. Olen samaa mieltä kanssani tästä Kuitenkin yksi pieni kysymys ehkä. Miten näitä järjestelmiä voitaisiin kunnioittaa, mutta samalla sitten saada jonkinnäköiset Euroopan tason yhteiset vähimmäiskoulutusvaatimukset. Eli että jos nyt että voitaisiinko pyytää ehkä pidempää koulutustaustaa ennen kuin tähän koulutukseen siirtyy. Eli olisiko teillä jotain ajatuksia siitä, miten tämä voitaisiin hoitaa Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla? Sie haben gefragt. Niin, Yksi lisäys. Minä haluaisin kysyä myös näistä turvallisuusalan ammateista, jos voisitte myös tähän vielä puuttua, niin se olisi hyvä täydennys. Kiitos. Seuraavaksi Rova Weisgerber, joka siis laati ympäristövaliokuntaan asiasta lausuntoa, mutta ensiksi haluaisin vielä tarkistaa, ketä vielä on puhuja listalla. Weiler, Thun, Gebhardt, Schwab ja Rova Vernio voi sitten vielä lopuksi käyttää puheenvuoron. Ja hyvin lyhykkäisesti Rova Irigoyen myöskin ja sitten Rova Pernio, mutta ensiksi Rova Weisberger. Haluan kiittää kaikkia puhujia. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Ja jotkut Edmanin numerotiedot esimerkiksi olivat minulle aivan uusia, mitä tulee tämän katalaisen järjestelmän menestykseen, erityisesti nuorisotyöttömyyden päihyttämiseksi. Kyllä meille kaikille on hyvin tärkeä asia Äh, tätä menestystä ajaa 8,2 prosenttia. Saksassa nämä luvut puhuvat kyllä puolestaan, ja jos nyt lähdetään harmonisointiin, niin se ei saa johtaa siihen, että nämä hyvät järjestelmät joutuvat ongelmiin. Se on varmaankin se äh, nimittäjä, joka voi olla meille kaikille viime kädessä sitten yhteinen nimittäjä. Mitä tulee vertailukelpoisuuteen, se on monilta osin aika hankalaa, kun katsotaan esimerkiksi hyvin suuria eroja ihan ö, peruskoulutuksen pituuteen, loma-aikojen pituuteen, myös oppivelvollisuuden pituus on e- e- erilainen eri maissa, koulunkäynnin aloittaminen aloittamisen ikä Luxemburissa, Irlannissa lapset aloittavat koulunkäynnin nelivuotiaana, Suomessa seitsemänvuotiaana, pakollinen esikoulu aiheuttaa monia tai on aiheuttanut monia eroja. Eli vertailtavuus on hyvin hankalaa. Vertaileminen on hyvin hankalaa. Ja Tällä hetkellähän vastavuoroinen tunnustaminen on olemassa, mutta nyt kuitenkin vaatimustaso on noussut. Myös pätevyys, pätevyyksien suhteen on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. On maita, joissa sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä ja tehdä diagnooseja ja taas toisia, missä tämä ei ole mahdollista. Eli ei voida myöskään sanoa, että vaatimustaso on noussut kaikkialla, koska eroja on tältäkin osin monia. Nyt tältä meillä on sisämarkkinoiden tunnustaminen, toisaalta koulutus, joka kuuluu jäsenvaltioiden tai osavaltioiden vastuu tasolle. Joten miten voitaisiin löytää sellainen mahdollisuus, että tämä kahtalainen järjestelmä voidaan säilyttää? Minua kiinnostaisi myös kuulla Rova Kolevskalta, Puolan edustajalta, joka suhtautui myönteisesti ähm, komission ehdotuksen Busoihan totesi, että on otettava huomioon myös koulutuksen laatu, ja sehän on tämän direktiivin tavoite. Parannammeko me koulutuksen laatua puuttumalla peruskoulutukseen, koska siis peruskoulutus sitä ennen on toinen asia ja sitten tämä ammatillinen koulutus on toinen asia. Uh, Kiitokset. Tämä nyt ylitti minuutin ajan, mutta koska olette valmistelija, niin se on ihan ok. Mutta seuraavaksi Rova Vaila. No ensinnäkin haluaisin nyt hiukan laimentaa tätä tilannetta. Tietysti, että kun verrataan näitä järjestelmiä Euroopassa, niin Saksan järjestelmä on hyvä, mutta meidän täytyy olla rehellisiä. Myöskin Saksan kaksoisjärjestelmässä on kyllä parantamisen varaa. Ja jos me emme nyt, meillä ei olisi puutetta työvoimasta, niin meillä olisi yhä enemmän nuoria, jotka hakevat työpaikkoja. Monethan nuoret ovat odottaneet ennen kuin ovat päässeet opiskeli, opiskelupaikkaan. Ja usein vaaditaan viisi kuusi vuotta ennen kuin saa tällaisen paikan, koska kulutusta ei ole riittävästi, eli ei tässäkään kaikki ihan täydellistä ole. No sitten, ei kaikki terveydenhoitoalat, joista nyt puhutaan, kaikki ne eivät ole kuulu tähän kaksoiskulutuksen piiriin. Jos näin olisi, niin sitten tilanne olisi helppo, mutta Saksan tilanne on vielä hankalampi, koska kaikki eivät kuulu tämän kaksosjärjestelmän piiriin. No sitten Itävalta. Tällä nyt ikävä kyllä ei Itävallasta ketään, koska niin kuin Itävallassa ja Luxemburgissakin on samantyyppinen järjestelmä ja rakenne. Ja jo nyt tätä ollaan muuttamassa Euroopan tasolla. Eli olisin halunnut kuulla, miten Itävallassa toimitaan. Ehkä voisimme oppia heiltä jotain. Sitten kun ajatellaan vapaata liikkuvuutta ja työvoiman pulaa, meidän täytyy puhua näistä asioista, mutta myöskin siitä, että ammatista pitää tehdä puolensa vetävämpiä. Esimerkiksi kun puhutaan sairaanhoitajista ja hoiva-aloista, niin nämä ammatit eivät aina ole kovin vetovoimaisia, eivät kun ajatellaan työn olosuhteita tai palkkaa. Eli näistä ammateista pitää tehdä vetovoimaisempia, jotta yhä useammat nuoremmat lähtisivät näille aloille – ja tällä tavalla tämä, se vastaisi tätä direktiiviä. Kaikki tämä täytyy pitää mielessä, kun teemme muutoksia. Sitten kysymykseni menee kölniläiselle asiantuntijalle. Niin sitten taisin kuulla väärää kanavaa. No niin. Eli kysymykseni on se, että te puhuitte siitä, että jäsenvaltioilla on oikeus, kun puhutaan tästä osittaisesta tunnustamisesta, niin voidaan kieltää tämän ammatin harjoittaminen jäsenvaltiossa. Ja meillä pitäisi olla suuntaviivoja, jotta tätä mahdollisuutta käytetään liian laajalti. No tämä on aika kuuma peruna, eli voisitteko kertoa, miten tätä voitaisiin rajoittaa niin, että jäsenvaltiot eivät laajamittaisesti käytä hyväkseen tätä mahdollisuutta, koska kun ajatellaan henkilöitä, joita tämä koskee, eli kansalaisia, jotka haluavat mennä töihin muualle, heilläkin pitää olla jonkinlaista oikeusvarmuutta. Um, Kiitokset. Haluaisin vain muistuttaa, että meillä on vain kaksi ja puoli tuntia. Myöskin mielellään kuulisimme vastauksia. Tämä tietysti on hyvin kiinnostava asia, mutta Brendigarst, Irigoyen, Peres ja Hanselka ovat tässä vielä puhujalistalla niin, että nyt täytyy tehdä niin, että esitätte yhden kysymyksen puolessa minuutissa, koska en halua kahden minuutin alustusta ja sitten vielä minuutin kysymystä, vaan nyt toimitaan todella nopeasti. Seuraavaksi ähm, Ravatun sitten puoli minuuttia. Question, Thank you, Chairman. So what I'm interested in is... Kiitokset. Minua kiinnostaa liikkuvuuden parantaminen ja äh, niiden hyödyttäminen, jotka voisivat äh, tätä tarpeessa toisissa maissa. Nyt elim, elämme elinikäisen oppimisen aikoja, näitä aikoja, jolloin tarvitsemme liikkuvuutta ja tarvitsemme ihmisten liikkumista ympäri Eurooppaa. Joissakin maissa on pullonkauloja, aivan liian vähän ihmisiä, jotka voivat toimia tietyillä aloilla. Jossain toisissa maissa taas on ihmisiä, jotka haluavat liikkua. Miten voitaisiin tällä tavalla auttaa näitä ihmisiä? Model. Kiitokset. Tämä oli aivan mallikelpoinen kysymys. Sitten Rova Gebhardt seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni sairaanhoitajiin, äh, sen nyt äh, jätän kysymättä, siitä on jo kuultu, mutta toinen kysymys liittyen tähän osittaiseen äh, ammattipätevyyden tunnustamiseen. Tärkeä asia ja tässä uudistuksessahan puhutaan muun muassa arkkitehdeistä – maisema, saksalainen maisema-arkkitehti kysyi minulta seuraavaa. Hän haluaisi työskennellä Espanjassa, mutta hänen pätevyyttään ei tunnusteta, niin onko tämä äh, ehkä ammatti, joka voitaisiin ottaa tähän luetteloon kuitenkin mukaan. Tämä on ehkä pikemminkin kysymys komissiolle, mutta meidän täytyisi näitä ihmisten ihan aitoja arkipäiväongelmia myös ratkaista, eli tällainen kysymys. Thank you very much for that. Kyllä vain. Kiitokset tästä sitten, herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni on herra Frassille. Yhtäältähän tämä on koulutuksen sisältö kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta toisaalta haluamme tietenkin yhdessä neuvoston kanssa huolehtia siitä, että kansalliset järjestelmät ovat sellaisia, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus paranee. Ja meillähän on jo toita, joitain direktiivejä, mutta mitä tulee olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanon jäsenvaltioissa, niin eikö eh, tämä ole pikemminkin kysymys, joka voitaisiin hoitaa ennen kuin tätä direktiiviä edes tarvitaan? Rova Prendergast. Uh, Kiitoksia, Malcolm. Itse olin 23 vuotta sairaanhoitaja ja kätilö, joten tiedän hiukan kyllä, mistä puhun. Kysymykseni liittyy siihen, eh, mitä on ehdotettu näiden koulutusstandardien tunnustamisesta. No nyt tässä on puhuttu 12 vuodesta, mutta sitä ei haluta, mutta kun ajatellaan näitä rekisteröintivaatimuksia omassa maassa ja sitä ei sitten toisessa maassa tunnusteta, niin ongelmahan liittyy työnantajalle ja miten tähän on sitten hoidettu viranomaistasolla tässä vastaanottajamaassa. Eli tämä tunnustaminen ja mikä on standardit, kun ajatellaan sairaanhoitajia ja erilaisten pätevyyksien ja kliinisten erikoissairaanhoitajien tilannetta. Irigoyen Peres. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja hyvin nopeasti. Tässä varmasti eh, kiinnostavaa on nuorisolle se, kuinka voitaisiin harmonisoida ammattinimikkeitä ja ammatteja. Eh, nythän on varmasti paljon tulossa nuoria, jotka ovat paremmin valmistautuneita ja nyt tietysti myöskin yhdenmukaistetaan näitä ammattivaatimuksia. On monenlaisia ammatteja, arkkitehtejä, insinöörejä ja erityisesti näiden ammattinimikkeiden yhdenmukaistaminen, kuten tässä Evelin sanoi, on pitkälle vietyä Britanniassa, jos on tietty samansisältöinen opintokokonaisuus ja sitten siirtyy työelämään, niin minkä takia tällaisia esteitä vielä on olemassa? Thank you very much. Um, Kiitokset. Ja ennen kuin annan vielä viimeisen sanan Rova Verniolle, koska hän ystävällisesti on luvannut esittää kysymyksensä vasta ihan lopuksi, mutta haluan vielä ennen viimeistä puhujaa antaa mahdollisuuden myöskin puhujille vastata. He saavat siis vastata ja aloitan tässä Rova Chalioskasta ja menemme sitten lävitse loputkin puheet, mutta ensiksi vielä Rova Hanselik, joka Ähm, vielä esittää ihan vihoviimeisen kysymyksen edustajien taholta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Malcolm. Yritän käyttää vain 30 sekuntia. Minä kysyisin siitä, että kun määritellään tällainen yleinen koulutus tai peruskoulutus, niin voisiko tällainen todellinen määritelmä ehkä, koska tilanteet eri jäsenvaltioissa ovat niin erilaisia, niin voisiko se olla hyödyksi? Eli mikä olisi tällainen yleissivistävä koulutuksen taso? No niin, tässäpä oikeastaan kysymykseni. Right. Kiitos. Hyvä juttu. Sitten asiantuntijat seuraavaksi. Jokainen teistä saa kaksi minuuttia vastaamisaikaa ja jos haluatte vielä äh, sanoa jotkut loppusanat, mutta aloitamme Rova Cholevskalta kaksi minuuttia jokaiselle puheaikaa. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että voin nyt vastata näihin kysymyksiin. Kirjasin minulle osoitetut kysymykset ja kysyitte tästä kielijärjestelmästä. No tietysti jotta pystyisi toimimaan kätilönä tai sairaanhoitajana tai lääkärinä, on tietysti olennaisen tärkeää osata kieltä. Kontakti potilaisiin ja kaikki, mikä liittyy henkilön turvallisuuteen, kaikki tämä on siis aivan ensimmäinen vaatimus. Sitten kun arvioidaan kielitaitoa, direktiiviehdotuksen mukaan, niin tämä arvio pitäisi tehdä sen jälkeen, kun tutkinnot on tunnistettu. Eli ammattihenkilön tarpeet ovat ensisijaisia. Kielikysymys on tietenkin tärkeä, mutta täytyy muistaa kaikki kysymykset, jotka liittyvät syrjintään. Esimerkiksi jos ei ole mahdollisuutta tehdä työtä, jos kielitaitoa ei ole testattu. No, kaikki varmaan ymmärtävät, että kaikilla ei ole rohkeutta alkaa työtä, jos he eivät ole varma omasta kielitaidostaan. Tämä siis näistä kielistä. Sitten näistä taidoista, jotka liittyvät koulutusjärjestelmiin ja yhteisiin opetussuunnitelmiin. Tämä kysymys liittyy siihen, miten valmistellaan delegoituja säädöksiä, jotka ovat sitten yksityiskohtaisempia näiden opetussuunnitelmien osalta. koulutusjärjestelmissä on tiettyjä eroja. Ja niitä ei nyt ole otettu huomioon. Olemme kuulleet esimerkkejä esimerkiksi sairaanhoitajien erilaisista tutkinnoista eri maissa. Täytyy muistaa tiettyjä esimerkkejä. Esimerkiksi valtiossa A sairaanhoitaja voi määrätä lääkkeitä – mutta johtuuko tämä siitä, millainen koulutusjärjestelmä yleisesti ottaen on ollut, vai johtuuko se sitten erityiskoulutuksesta, jota tämä sairaanhoitaja on saanut? Yleensä nämä liittyvät erityiskoulutukseen eivätkä yleiseen koulutusjärjestelmään. Ja on tärkeää verrata asioita, jotka ovat verrattavissa. Äh, valitettavasti aika loppuu kesken, mutta kiitokset kuitenkin saimme sieltä paljon hyödyllistä tietoa. Seuraavaksi tohtori Sean Macker. Kiitän kysymyksistä. Ensin haluaisin korostaa, että osittainen tunnustaminen ei ole mikään helppo aihe, ei tule koskaan olemaan helppo, eikä tämä hakemuskäsittelykään tulee olemaan helppo. Tämä on vaikeaa erityisesti siitä syystä, että ainakin nyt näissä puitteissa eh, se hoidetaan tapauskohtaisesti, eli mitään laajoja yleisiä puitteita, jotka joita voitaisiin soveltaa kaikissa eri ammattiryhmissä, vaikkapa terveys- tai turva alalla ei ole. Yhteistä kuitenkin voi olla se, että on varmistettava äh, väärinkäytösten estäminen. Miten tämä sitten onnistuu? No ensinnäkin, jos joku, jonkun pätevyys tunnustetaan, tunnustetaan vain osittain, tämä on perusteltava koska niin kuin aiemmin jo totesin, ensiaskel on äh, pätevyyden äh, täydellinen tunnustaminen. Jos äh, tämä ei mene läpi, niin se on hyvin perusteltava. Ja toinen askel on sitten se, että näiden täydentävien vaatimusten tulee olla suhteellisia, eli sen oltava todella tarpeen. Rova Hanslikin viimeinen huomio oli ihan tai hyvin kiinnostava tässä yhteydessä, koska niin kuin aiemmin totesin, Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa kaikkien osatekijöiden harmonisointiin, mutta Euroopan unioni on kuitenkin olemassa ja se voi tukea jäsenvaltioita näiden pyrkimyksessä tarkastella – esimerkiksi yhteisyyttä kaikissa maissa on terveydenhuoltoala, se on jo yhteistä ja nämä alat yleensä toimivat samankaltaisesti, että kyllä jotkut asiat ovat yhteisiä ja kun puhutaan osittaisesta tunnustamisesta, niin tämän tulee kohdistua vain erityisaloihin, erikoistumisiin. Eli näin sitä varmaan tullaan eniten käyttämään. Kiitos. Yeah, so <clears throat> basically I... No. Niin, minä panin merkille kaksi kysymystä minulle. Ensimmäinen liittyy siihen, kuinka täytän, panan täytäntöön tämä yhteinen koulutuskehys, jota on ehdotettu. Ja tässä olen samaa mieltä siitä, että kaikkien sidosryhmien kansallisella tasolla pitäisi olla mukana – kun sitten me haluaisimme vedota tällaista virallista, että haluaisimme, että olisi todellinen virallinen kuuleminen eh, delegoidusta säädöksistä tältä eh, osin ja myöskin näiden pätevyysvaatimusten kehittämisestä. Olemme halukkaita osallistumaan tällaiseen asiantuntijakomiteaan, eh, jos sellainen voitaisiin perustaa. Tässä on erilaisia aspekteja, joista täytyisi keskustella tästä, tässä yhteydessä. Sitten toinen kysymys Kyllä, meillä on tiettyjä säädöksiä jo olemassa nykyisessä direktiivissä, jotka liittyvät, nämä säännökset liittyvät siis ammattipätevyyden tunnustamisen erikoislääkäreiden osalta. Ja tässä jo sanottiinkin, että tarvitsemme parempaa täytäntöönpanoa. Se on totta. Samanaikaisesti kuitenkin toivoisimme, että korostettaisiin tarvetta laajentaa näitä säännöksiä sillä tarvitsemme enemmän myöskin selvyyttä ja avoimuutta järjestelmään. Tästä syystä olemme ehdottaneet, että pidämme tätä asiaa ikään kuin yleispätevänä kysymyksenä. Siis se kysymyshän on ihan viime kädessä potilasturvallisuudesta tietysti. Ja sitten lopuksi vielä tohtori Edman. Kiitoksia. Pari sanaa siitä, miten tämä vähimmäisvaatimus ja sen muutos 10-12 vuoteen ja miten se sopii yhteen direktiivin kanssa. No, tämä vähimmäissana 10 vuoden osalta, no sekin on kysymys, josta pitää keskustella, mitä tarkoitetaan yleisellä koulutuksella. Sitäkin on vaikea, sitäkin on vaikea verrata. Eli tässä pitäisi ehkä tehdä tiettyjä mukautuksia. No se pitää tietysti paikkansa, että Saksan järjestelmä ei aina ole toiminut niin hyvin kuin nyt. Vuosikausia meillä oli nuoria siirtymäkauden järjestelmässä, eli koulussa ja kaksoiskoulutusjärjestelmässä. Ja ero toisiin Euroopan maihin on se, että nämä nuoret ovat nyt sitten saaneet kuitenkin tutkintoja, eivätkä ole työttöminä. No, tämä ei ole ihan sama juttu kuin koulutusta, koska se ei ollut mikään varsinainen koulutus, järjestää seuraava tutkinto, mutta se kuitenkin voidaan laskea koulutukseksi. Sairaanhoitajien koulutus Saksassa ja kätilöiden koulutus, se ei ole mikään tyypillinen koulutus kaksoisjärjestelmässä, niin kuin esimerkiksi sähköasentajan koulutus, ja se on täysin erilainen kuin muissa Euroopan maissa, koska siellä on hyvin paljon käytännön harjoittelua sairaaloissa – eikä suuri osa tästä koulutuksesta tapahdu yliopistossa, vaan sairaaloissa. Ja tässäkin Saksa on hyvin erilainen muista maista. Sitten työolosuhteista. Palkka, sairaanhoitajien palkat ja työolosuhteet. No, on selvää, että kun verrataan muihin ammatteihin, niin se, siinä on hiukan parantamisen varaa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että jos näitä vaatimuksia vielä nostetaan, niin tästä ammatista ei tule mitenkään puolensa vetävämpi. Se pitää vielä todeta. Thank you. Kiitokset teille kaikille neljälle. Itse asiassa äh, mukava olisi vielä kiittää teitä uploadein. Uh, thank you very much. Kiitokset äh, osuudestanne ja tiedän, että varmasti olette vielä tässä keskustelussa mukana. Sitten siirrymme toiseen osuuteen. Tässä iltapäivällä kysymys on ammatti kortista. Jokaisella puhujalla on jälleen 10 minuuttia ja nyt kerron, ketkä puhuvat. Teillä on heidän ansioluettelonsa siellä äh, asiakirjojen joukossa. Ensiksi aloitamme herran Mark Siirillä, joka on terveysalan ammatillisen neuvoston johtaja ja pääsihteeri. Seuraavaksi tulee Espanjan opetuskoulutus ja kulttuuri, opetuskulttuuri- ja urheiluministeriöstä rouva Margarita de Lezcano Mujica Nunes, joka on varapääjohtaja ammattinimike ja ammatillisen pätevyyden tunnustamisosastossa. Sitten Giovanni Buttarelli, joka edustaa Euroopan tietosuojavaltuutettua, ja seuraavaksi Arno Metsle, joka edustaa ETSK. Hän on siellä esittelijänä ammatti, ammattipätevyyden tunnustamis- ja hallinnollisen yhteistyön kysymyksissä. Ja sitten lopuksi vielä Dirk Bohar, joka on Euroopan insinööriyhdistysten liiton pääsihteeri. Ja äh, itse asiassa hän edustaa myöskin minun äh, äh, sama ammattia kuin minäkin ja hän varmasti kertoo meillä vielä tästä, kuinka tällainen insinöörien eurooppalainen kortti oikein voisi toimia. Ja ensiksi herra Seal, jolla on 10 minuuttia puheaikaa. Um, firstly... Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Ensin haluan kiittää valiokuntaa kutsusta osallistua tähän kokoukseen. HPC on 15 ammatin äh, sääntelyn takana noin 300 000 terveysalan ammattilaista, kuten äh, psykologit tai fysioterapeutit. Ja toimivaltaisena viranomaisena olemme erityisen kiinnostuneita ihan käytännön äh, asioista, jotka tämä uusi direktiivi tuo mukanaan. Eurooppalainen ammattikortti nostaisin kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten tietoja jaetaan ja toiseksi ihan käytännön äh, vaikutukset ähm, ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen. Mahdolliset hyödyt ovat moninaiset, mitä tähän direktiiviehdotukseen tulee. Näin terveysalan ammattilaiset äh, voivat harjoittaa ammattiaan kaikkialla Euroopassa ja näin heidän ammatillinen pätevyytensä on todistettavissa ja äh, tunnustamisprosessi helpostuu, helpottuu. Äh, viimeisten puolentoista vuoden ajan tätä ammattikorttia on nyt valmisteltu. Ensin puhuttiin ihan nämä muovitetusta kortista, mutta nyt puhutaan sähköisestä kortista. Ja miten tämän kortin nyt tulisi toimia? Ja meillä on ollut työryhmiä, joissa jäsenvaltioiden edustajat, viranomaistahojen edustajat sekä myös ammat Tilliset järjestöt ovat olleet mukana sidosryhminä näitä neuvotteluja käytäessä. Krakovassa 2011 syksyllä järjestettiin erinomainen konferenssi. Tuli selväksi, että ammattikortin tulisi olla kaikkien ammattiryhmien käytettävissä jotka sitä haluavat, ja sen tulisi parantaa toimivaltaisten viranomaisten välistä luottamusta. Ja näin se voi tarjota lisää vakuuden niille, jotka palveluja tarjoavat ja katsomme, että kyllä tässä nyt jonkinnäköinen pilottihanke voitaisiin toteuttaa ennen kuin järjestelmä otetaan täysimääräisenä käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen edustajana minua kiinnostaa erityisesti direktiivin käytännön ulottuvuus. Tässä on koko joukko ihan käytännön kysymyksiä. Esimerkiksi tämä kotimaa, isäntämaa määritelmä. Kotimaahan liittyy koko joukko tärkeitä asioita, esimerkiksi eh, toimivaltaisten viranomaistahojen tunteminen, jos näitä ei tunne, niin tämä on hyvin hankalaa. Ja sellaiset ammattilaiset, jotka aikovat eurooppalaisia rajoja ylittää, heidän täytyy voida toimivaltaisiin viranomaisiin ottaa yhteyttä ja näiden täytyy heitä voida neuvoa. Samoin meitä kiinnostaa tämä pätevyysprosessi, miten se toimii ja tietenkin myös se, että kaikki osallistuvat IMI sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään. Sitten meillä on toisaalla tämä isäntämaa, toinen maa, Äh, ja tässä on tietenkin monia käytännön asioita direktiivin soveltamisen suhteen. Ensinnäkin tämän isäntämaan toimivaltaisten viranomaisten täytyy voida saada tietoa kotimaan toimivaltaisilta viranomaisilta. Täytyy olla äh, yhteiset standardit, joita on myös valvottava ja toimivaltaisten viranomaisten on sitten myös äh, nämä standardit toteutettava molemmissa jäsenvaltioissa niin, että ammattilaiset voivat liikkua maasta toiseen. Ja tässä nyt ollaan todella luomassa hyvin suurta tietojen vaihtojärjestelmää toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tämä on tärkeää ja tämä on tärkeä tehtävä myös ajatellen paitsi erilaisia järjestäytyneitä ammattiryhmiä, myös muita. Jos puhutaan yli 800 ammatista, niin joillain ammattiryhmillä, jotka ovat hyvin pieniä, ei ole resursseja tehokkaalla tavalla hallinnoida tällaista järjestelmää. Sitten pilottihankkeet, Ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan, meidän täytyy toteuttaa pilottihankkeet niin automaattisen tunnustamisjärjestelmän osalta, lääkärit, sairaanhoitajat, äh, äh, juristit, mutta meidän on myös ymmärrettävä, että miten tämä kaikki ihan käytännössä toimii. Myös äh, sellaiset ammattialat, joissa liikkuvuus on suurta, on otettava todella huomioon. On hyvin tärkeää yksilöille tietenkin miten tämä toimii, jos kyse on pienistäkin ammattiryhmistä, mutta ennen kaikkea meidän täytyy nähdä suurten, paljon liikkuvien ammattiryhmien osalta, tämä toi, miten tämä toimii. Lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit esimerkiksi olisivat tässä erinomaisia esimerkkejä varmasti. Tämä tulee palvelustandardiin, toimivaltaisena viranomaisena katsomme, että nämä standardit ovat tärkeitä ja mielestämme on tärkeää, että toimivaltaisia viranomaisia rohkaistaan kansalaistaan eh, standardien kunnioittamiseen ja että ne ovat myös vastuussa siinä tapauksessa, että standardia ei kunnioiteta. Joka tapauksessa meidän on varmistettava, että eh, kaikkien toimivaltaisten viranomaisten täytyy voida nämä standardit toteuttaa ennen kuin se on eh, pakollista. Ja jos niillä on vaikeuksia, niin ammattijärjestöä täytyy auttaa. Miten sitten nämä prosessit ja järjestelmät toimivat? Kuka ne rahoittaa esimerkiksi? Jotkut toimivaltaiset viranomaisethan ovat valtioiden rahoittamia julkisia, ja toiset taas yksityisiä, ja niillä ei välttämättä ole varaa tällaiseen järjestelmään sijoittaa varojaan. Sitten lopuksi vielä todella ennen niin kuin totesin, lainsäädäntöä on pilottihankkeen testattava ennen kuin se astuu voimaan. Ilman näitä pilottihankkeita meidän on vaikea toimia, mutta toisaalta nekin voivat olla hankalia ihan tietosuojakysymysten huomioon ottamisen suhteen. Eli tässä täytyisi nyt ensin testata, kokeilla tätä prosessia, jotta nähdään toimiiko se ja sitten nopeuttaa sitä, jotta kansalaiset, ammattilaiset, jotka haluavat rajat yli, siir, rajojen yli siirtyä, voivat ammattiaan harjoittaa. Kiitos. Kiitokset. Itse asiassa äh, ei ihan viiteen minuuttiin mennyt, koska kello piti pysäyttää, mutta joka tapauksessa alle 10 minuuttia puhuitte. Seuraavaksi Rova Leskano, Muhikan Nunes ja myöskin kohta näemme teidän esityksenne diat. 10 minuuttia. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja tästä kutsusta. Minä osaltani haluan nyt ähm, puhua hallinnon näkökulmasta, kuten minulta pyydettiin. Meillä äh, on siis todella paljon uusia haasteita edessä ja minä aika vapaalla tavalla äh, nyt tätä asiaa olen tässä tulkinnut. Eurooppalainen ammatti kortti, sen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat, joita se tarjoaa. Ja mielestäni tämä on hyvä asia kansalaisille, koska tällä tavalla kansalaiset ovat suoraan yhteyksissä lähtömaahansa eikä pelkästään vain kohdemaahan. Se helpottaa kielellisesti toiminnallista. Sitten myöskin tämä vähentää määräaikoja. aikoja ja myöskin seuraava vahvuus on tärkeää, että voimme saada sellaisia asiakirjoja, jotka on tarkistanut ja autentifioinut kyseessä olevan kansalaisen oma kotimaa. Sitten mahdollisuudet on parempi käyttää on helpompi käyttää sähköistä hallintoa. Se on aika laajasti jo käytössä jossakin maissa, jossakin vähemmän. Minun maassani esimerkiksi joitakin asioita käytetään sataprosenttisesti, mutta esimerkiksi juuri ammattipätevyyden asioissa mm, noin 10 prosenttia korkeintaan käyttää. Tämä on siis todella uusi haaste sitten tuossa kun puhutaan sitten uhkista, tai oikeastaan tämä liittyy myöskin näihin mahdollisuuksiin, niin uskon, että äh, tulee varmasti helpompaa saada näitä eurooppalaisia ammattikortteja tietyille ammateille, esimerkiksi vaikkapa juuri terveydenhoidon alalle, koska koulutus on siellä harmonisoitua, mutta uskon kuitenkin, että se, missä todella tällä on suurta arvoa, on tulevaisuudessa sellaisissa ammateissa, jossa ei ole harmonisoitua koulutusta, kuten esimerkiksi vaikkapa insinöörillä, kuten tämä on jo äh, tässä tullutkin esille monta kertaa, mitä tulee sitten näihin haasteisiin. Rahoituksen saanti tällä hetkellä me elämme todella vakavaa rahoituskriisiä, erityisesti jossakin maissa on entistä vähemmän varoja käytössä ja vähemmän mahdollisuuksia myöskin, ja tämä on todella suuri hankaluus meille. Ja sitten sellainen haaste, joka liittyy siihen, että jäsenvaltioiden valvontaa puuttuu ja selvitän tätä vähän enemmän sitten, mitä tulee näihin heikkouksiin. Nämä määräajat eivät ole täysin realistisia ja selitän tätäkin vielä tarkemmin sitten, kuinka voimme kaiken tämän mahdollista. Tarvitaan henkilöstöresursseja ja vielä yksi asia. Ne ponnistelut, joita tarvitaan lisäarvon eteen. Tämä kortti tuo varmasti aika paljon lisäarvoa. Se ainakin sitä aikaa kansalaisilta mutta nyt tällä hetkellä olemme vielä aika kaukana näistä asiasta. No, mitä sitten hallinnon näkökulmasta tapahtuu? On ongelmia, hankaluuksia ja nyt tämä kaikki täytyy löytää tuosta IMI-tietojärjestelmästä, tiedostosta sieltä, mutta meillä on myöskin oma tietojärjestelmä omassa kansallisessa hallinnossa ja sitä myöskin käytetään ja voin siis käyttää sitä tarvitsemallani tavalla. IMI sisämarkkinatietojärjestelmässä. Minä en ole käyttäjä, käyttäjänä ja tämä varmasti aiheuttaa ongelmia juridisesti, kun kansallisessa hallinnossa, esimerkiksi minun maassa, niin meillä on hallinto ja sitten on olemassa myöskin nämä itsehallintoalueiden hallinnot, jotka myöskin kovasti näitä ammattiasioita tutkailevat. Ja sitten mitä tulee kieliin, no tietysti tämä varmasti helpottaa asioita kansalaisille, mutta on myöskin hyvin tärkeää, ja haluan tässä muistuttaa erityisesti komissiota tästä asiasta enemmän jäsenvaltiota, että, että erityisesti täytyy yhtenäistää sosiaaliturvajärjestelmän lomakkeita, esimerkiksi vaikkapa niitä lomakkeita, jossa vaikkapa Latviasta virkamies ei ymmärrä mitään sanan sanaa ja sitten kuitenkin on tietty numero kohta lomakkeessa, niin hän tietää kuitenkin, mitä siihen pitää täyttää. Tämä on hyvin tarpeellista jo heti alusta lähtien. Sitten seuraava ongelma tai epäilys joka liittyy tähän, liittyy näiden asiakirjojen kääntämiseen. Ja minä itse asiassa menisin pidemmälle kuin mitä oma lainsäädäntömme vaatii, että kun kysymys on maan kielestä, meillä on niitä neljä, niin silloin tarvitaan vaikkapa esimerkiksi latvialaisen lääkärin tutkinto käännettynä, ja jos sitten saan tästä saan kopion, mutta jos Latvian viranomainen sanoo, että tällainen tarvitaan, niin mihin sitten tämä ihminen, kyseessä oleva ihminen joutuu käyttämään rahansa, siis mihin näistä todistuksista ja käännöksistä, niin että tämä olisi hyvin tärkeä asia myöskin ratkaista. Sitten seuraavat ongelmat, joita vielä voin myöskin tässä asiassa nähdä. Eri viranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset hoitavat vain jotakin tiettyä ammattialaa esimerkiksi, ja tämä liittyy lääkäreihin Espanjassa meillä on yksi ministeriö, joka hoitaa heidän asiansa, mutta kuka on toimivaltainen viranomainen sanomaan, kuka voi toimia lääkärinä Espanjassa? No se on äh, itse asiassa opetusministeriö tällä hetkellä. Ja äh, kuka voi minulle sanoa, että tämä henkilö ei voi toimia tässä ammatissa, koska hän on tehnyt jonkun vakavan virheen ammatin harjonnassaan. No se on taas ammatti, lääkäri ammattikunnan asia. Siis on paljon eri osa-alueita ja onko kaikilla näillä sitten mahdollisuus päästä IMI-järjestelmään vai pitääkö kaikkien pyrkiä koordino- toimimaan koordinoidusti kansallisen järjestelmän puitteissa. No sitten seuraava pohdinta, kun meillä on lyhyemmät aikavälit, Direktiivissähän asia on muutettu kaksi viikkoa jäsenvaltiolle, alkuperäjäsenvaltiolle ja sitten vastaanottajalle yksi kuukausi ja kaksi kuukautta sitten näissä yleisissä järjestelmissä. No tämä on hyvin vähän aikaa. Tämä on hyvin vähän, kun ajattelen minun äh, kansalaistani, niin ähm, hänellähän äh, esimerkiksi juuri lomien aikaan hänen pitäisi lähettää nämä asiakirjat skannattuina, niin kuinka hän tämän toteuttaa sitten lomien aikaan? On monenlaisia ongelmia, jotka liittyvät tähän, että täytyisi pyrkiä toimimaan joustavammin, mutta äh, voidaanko sitten yrittää tämä kahden viikon aikamäärä sitten kulut? Olen äh, saanut jo tietoja kansalaisilta, että äh, näiden asiakirjojen toimittaminen ei ole kovin helppoa. Mitä minun pitää pyytää kansalaisilta, että he meille tätä varten oikein lähettävät ja missä muodossa, sähköisesti vai missä muodossa minun täytyy hyväksyä nämä asiakirjat. Kaiken kaikkiaan tämä aiheuttaa kustannuksia kaikille osapuolille. Ja sitten vielä minun yksikössäni 2012 vuonna olemme valmistelleet hiukan enemmän näitä asioita, mutta 25-30 todistutta päivässä sellaisille henkilöille, jotka ovat pyytäneet niitä meiltä, koska he menevät työskentelemään toisin maa, toiseen maahan, siis 30 per päivä Ehkä muutkin olisivat niitä halunneet, mutta pyyntöjä ei ole tullut enemmän, mutta joka tapauksessa tämä varmasti olisi tämä päivittäinen määrä. Siis ajatelkaa, kuinka moni ihminen tällaisia, äh, tällaisia palveluita siis toivoi ja ajatelkaa, mikä suuri työmäärä siitä sitten aiheutuu. Joka tapauksessa huolimatta näistä ponnisteluista ja uhrauksista, joita voidaan tehdä, niin olisi kuitenkin hyvin hyödyllistä, että tällainen ammattikortti olisi olemassa, koska se helpottaa varmasti kovasti kansalaisten elämää, olipa siitä sitten minkälaista hallinnollista taakkaa tai kulua sitten tiedossa tahansa. Well, thank you very... Kiitokset. Tämä oli hyvin se oli selkeitä ja käytännönläheisiä suosituksia tähän kysymykseen. Ja seuraavaksi sitten olen todella iloinen, että meillä on herra Buttarelli täällä Euroopan tietosuojavaltuutetun toimistosta ja hänelläkin on 10 minuuttia puheaikaa. Thank you, Chairman. Uh, I'm very... Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa olla täällä tänään kertomassa ajatuksistamme tietosuojakysymyksistä liittyen komission ehdotukseen. Kuten tiedätte, olen laatinut lausunnon tästä ehdotuksesta 8. maaliskuuta – ja se toimitettiin parlamenttiin, komission ja neuvostoon. Ja se on nyt osa tätä lainsäädäntökeskustelua. No, tänään puhun vain kahdesta tärkeästä seikasta, jotka liittyvät näihin ehdotuksiin. Eli se, että otettaisiin käyttöön hälytysjärjestelmä ja sitten eurooppalainen ammattikortti. Nämä kaksi asiaa liittyvät läheisesti toisiinsa ja mehän tiedämme, että yksi ehdotuksen päätavoitteista on uudistaa tämänhetkistä direktiivitekstiä varmistamalla, että on parempaa ja tehokkaampaa tietojen vaihtoa asiasta vastaavien viranomaisten välillä. Ja tämä tietojen vaihto on lisäys mahdollisuuksiin vaihtaa tietoja kahdenvälisesti, ja tämähän on jo tällä hetkellä mahdollista – ja on tärkeää, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän sisäisen järjestelmän puitteissa. Euroopan tietosuojavaltuutettu tietää, että tietojen vaihto tällä saralla on tärkeää, ja tässä on toimittu vapaaehtoispohjalta. Mutta henkilötietojen jakaminen, erityisesti arkaluontoisten tietojen jakaminen, sisältää myöskin tiettyjä riskejä ja seuraamuksia. Ja siksi tietosuojan kannalta tarvitaan selkeitä turvalausekkeita. Me olemme keskustelleet asiasta komission kanssa ja neuvoimme komissiota myöskin epämuodollisissa yhteyksissä ja osa näistä neuvoista ja takeet siitä, miten ammattikortti toimisi, on otettu mukaan komission ehdotukseen. Tästä syystä me totesimme, että tietosuojatakeet ovat vahvistuneet ehdotuksessa huomattavasti, erityisesti ammattikorttia ajatellen. Kuitenkin erinäisiä huolenaiheita on edelleen, kun ajatellaan tätä hälytysjärjestelmää. Ja komission ehdottama hälytysjärjestelmä on pidettävä suhteellisena ja siksi haluamme lisätakeita tietosuojan osalta. Me ymmärrämme kyllä, kuinka tärkeitä nämä hälytykset ja tietojenvaihto on, erityisesti terveydenhuolto ja muilla aloilla, niin on keskeisen tärkeää, että eri edut ja oikeudet saatetaan tasapainoon ja tietojenvaihdon pitää olla oikeasuhtaista. Eli miksi näitä hälytyksiä käynnistetään vasta sitten, kun jokin, jonkin ammatin edustaja saa kiellon harjoittaa ammattiaan? Meillähän on, olisi hyvä, jos meillä olisi yhtenäinen toimintatapa ympäri Eurooppaa, ja tietosuojan kannalta suosittelemme että näitä hälytyksiä voidaan lähettää vasta sen jälkeen, kun päätös on tehty asiasta vastaavan viranomaisen tasolla jäsenvaltiossa ja jossa kielletään jotain yksilöä harjoittamasta ammattiaan tietyn maan alueella. No tietysti myöskin väliaikaisia päätöksiä voidaan ottaa huomioon. Me suosittelemme myöskin, että ehdotuksesta suljetaan pois se, että hälytyksiä käynnistetään yksityishenkilöistä, joita ei ole kielletty harjoittamasta ammattiaan kotimaassaan. Eli ei pidä käynnistää hälytyksiä henkilöistä, joita tutkitaan tai joita epäillään teoista, jotka saattavat johtaa sitten ammatinharjoituskieltoon. Me katsomme, että ei ole riittävästi perusteita sille, että alertin kautta tietojen vaihto olisi tarpeen varhaisessa vaiheessa. Tällaiset hälytykset haittaisivat ammattilaisten vapaata liikkuvuutta ja rikovat myöskin syyttömyysolettamusta. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että teidän keskustelujen aikana uusia asioita tulee esiin. Eikä voida sulkea myöskään pois sitä, että lainsäädäntökeskustelu saattaa johtaa siihen, että harkitaan uudelleen varovaisuusperiaatetta ja silloin voidaan hyväksyä varhaisessa vaiheessa käynnistetyt hälytykset. Esimerkiksi kun viranomainen on tehnyt tutkimuksia, joka johtaa suunnitelman sopeuttamiseen nämä hälytykset varhaisessa vaiheessa pitää säännellä. Niitä varten pitää olla selkeät säännöt ja pitää hyvin tarkkaan direktiivissäkin määritellä, missä vaiheessa tutkimusta, kurinpitoa, menettelyä tai oikeuskäsittelyä tietoa voidaan vaihtaa. Tietosuojatakeet, esimerkiksi selkeät rajoitukset sen suhteen, kuka saa näitä hälytyksiä kuinka pitkään tietoja säilytään, tietojen päivitysvelvollisuus ja niin edelleen. Ne ovat tärkeitä, jos direktiivin lopullisessa versiossa mahdollistetaan se, että hälytyksiä käynnistetään jo ennen kuin ammatinharjoituskielto on astunut voimaan. Sitten hälytysjärjestelmän sisältö. Tietysti suosittelemme, että hälytystietojärjestelmä pitää rajoittaa siihen, mikä on tarpeellista. Direktiivissä on todettava, että hälytyksen sisännössä ei saa olla tietoa, joka liittyy olosuhteisiin tai syihin kiellon osalta. Tietysti jos viranomainen vaatii tällaisia tietoja jossain yksittäistapauksessa, niin se voi pyytää tällaisia lisätietoja kahdenvälisesti tai monenvälisesti mutta välttämättä näitä tietoja ei tarvitse säilyttää kuitenkaan pitkää aikaa. Tämä on hyvin pitkälti samalla kuin Schengenin tietojärjestelmä. Eli lisätietoja voidaan helposti vaihtaa. Nettisivulta löydätte lisätietoja, jotka liittyvät näiden tietojen säilytysaikoihin ja hälytysten luottamuksellisuuteen. Olemme huomanneet, että joissain jäsenvaltioissa on tapana julkistaa tällaisia tietoja, mutta kaikissa jäsenvaltioissa näin ei ole. Eli harmonisoitu lähestymistapa olisi hyvä. No sitten tämä ammattikortti. Sehän on uusia vapaaehtoinen. Tämän kortin käyttöönotto ja se, että sitä käytetään tietyissä ammattiryhmissä, siihen menee aikaa. Joten tulevaisuudessa on täysin mahdollista, että monet tai ehkä kaikki hälytysjärjestelmän toiminnat voidaan hoitaa tällä ammattikortilla. Ja näin hälytykset, jotka liittyvät ei-liikkuviin ammat- ammattilaisiin, jotka eivät aio harjoittaa ammattiaan toisessa maassa. Silloin niitä ei tarvitsisi pitää missään mustalla listalla, jota kaikki eurooppalaiset viranomaiset voisivat käyttää. Me kannustamme lainsäätäjiä ei pelkästään hyväksymään tehokkaita toimia, joilla voidaan varmistaa luottamuksellisuus ja tietojenvaihdon tehokkuus, vaan täytyy myöskin noudattaa – yksityisyyssääntöjä, ottaen huomioon tekniset erityispiirteet verkkoympäristössä ja muissa sovelluksissa. Ja pitkällä aikavälillä pitää myöskin sitten tarkastella sitä, miten hälytysjärjestelmä, onko se tarpeellinen ja voidaanko sitä korvata kevyemmillä järjestelmillä. No nyt ei varmaan tarvitse puhua näiden takeiden yksityiskohdista, Nehän ovat jo olemassa EMI-järjestelmässä, kun ajatellaan tietojen vaihtoa ja tietojen säilyttämistä. Viittasin vain viimeisen lausuntoomme 22. marraskuulta viime vuodelta. Siellä on kaikki olennaiset tiedot siitä tavasta, jolla olemme läheisesti olleet mukana tällä saralla jo vuosikausia. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Suuret kiitokset ja kiitos myöskin siitä työstä, jota tietosuojavaltuutettu tekee. Meillä on teidän lausuntonne ja laitamme sen tuonne nettisivulle myöskin muiden kuulemisen asiakirjojen kanssa, jotta kaikki näkevät sen sitten seuraavaksi Arno Metsä, 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, arvoisat asiantuntijat. Minä olen täällä nyt oikeastaan kahdessa toimessa. Ja sinänsä tässä nyt ajatukseni ovat hiukan kahtaalla sen suhteen, että miltä kannalta nämä asiat teille esittelen. Euroopan äh, talous- ja sosiaalikomitea ihan viime päivinä on äh, saattanut valmiiksi oman äh, raporttinsa liittyen koko tähän direktiiviehdotukseen. Tässä yhtäältä puhutaan tästä eurooppalaisesta ammattikortista. Ja toisaalta meillä on myös muita perusteluja talous- ja sosiaalikomiteassa ja ehkäpä nyt kun aikataulu täällä on aika tiukka, niin voisin näistä puhua ehkä joskus toisin. Yleisesti ottaen eh, talous- ja vaalikomitea pitää erittäin hyvänä tutkintojen, ammattitutkintojen vastavuoroista tunnustamista erityisesti, koska ne voivat olla lyhy- lyhyen, lyhyiden määräaikojen vuoksi suureksi hyödyksi, kun päteviä ammattilaisia tarvitaan nopeasti. Samoin tämän ammattikortin tulee luonnollisesti olla paitsi sähköinen mielellään myös äh, tällainen äh, henkilökorttina toimiva, mahdollisen, mahdollisimman äh, vaikeasti väärennettävä luonnollisesti, mutta kuitenkin, että se voi olla paitsi tämä IMI-järjestelmän puitteissa tapahtuva sähköinen tunnistus, myös ihan fyysinen kortti. Tässä menettelyssä on ehdotettu aika lyhyitä määräaikoja eh, tämän eurooppalaisen ammattikortin käyttöönoton ja eh, hyväksymisen suhteen. Ja tässä tietenkin, eh, jos byrokraatit eivät pysty määräaikoja kunnioittamaan, niin saattaa käydä niin, että, ne, että tämä sitten hylätään – usein on niin, että byrokraatit ajattelevat niin, että jos ei ehdi asiaa hoitaa määräajassa, niin paras hylätä, niin voihan kansallinen, kansalainen sitten valitusteitse saada oikeutta. Näin ollen me tulimme siihen johtopäätökseen, että määräaikojen suhteen yhteisön toimielinten täytyy huolehtia huolehtia niiden kunnioittamisesta ja mahdollisesti käyttää rikkomusmenettelyä siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät kunnollisen hallinnon puitteissa määräaikoja tunnusta tai kunnioita. Olimme erittäin iloisia siitä, että Euroopan parlamentti on vielä toistanut ja tehnyt hyvin selväksi sen, että tällainen syytön kunnes toisin todistetaan olettamus on luonnollisesti myös vastavuoroisen tunnustamisen suhteen käytössä olisi ollut kestämätöntä, jos tällaiset epäilyttävät tapaukset riippumatta siitä, onko tilanne todistettu tai kuinka vakava epäily on olemassa, niin jos pelkästään tällä epäily olisi voinut johtaa ikään kuin tuomion antamiseen ennalta. Tämä vaara on nyt kuitenkin poistunut. Mitä tulee sitten ammattikorttimenettelyyn katsomme, että sen on oltava mahdollisimman lyhyt määräajoiltaan. Sen täytyy toimia imijärjestelmän puitteissa, mutta kortti voi olla voimassa vain tietyn voimassaoloajan, koska muuten esimerkiksi mm, tietyt menettelyt vaikkapa oikeuksien pidättämisen suhteen tai muuten voivat olla ongelmallisia. Näin ollen tällainen määräaikainen kortti on mielestämme oikea tapa toimia. Joka tapauksessa muut lausuntomme painopisteet liittyvät Äh, tietenkin äh, ammatilliseen pääsyyn. Äh, tässä on tietenkin ollut myös tällaista sosiaalista polkkumyyntiä esimerkiksi tämän osittaisen tunnustamisen suhteen ja ajatellen vaikkapa sitä, että näin on pyritty ehkä polkemaan palkkoja. Sitten eikä ole kunnioitettu olemassa olevia puitesopimuksia. Sitten mitä tulee hoito alan ammatteihin tulee ottaa huomioon pätevyys, mutta myös se pätevyys, jota on hankittu paitsi koulutuksen kautta myös ammatissa toimien. Ei tätä kukaan voi kieltää, kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että mitä toimia milläkin pätevyydellä saa oikeuden toteuttaa. Ja on mahdollista, että että järjestelmien erilaisuus eh, johtaa eroihin. Sairaanhoitaja yhdessä maassa ei ole sairaanhoitaja toisessa maassa määritelmän mukaan. Ja eurooppalaista järjestelmää meillä ei vielä ole, mutta ehkäpä tällainen konflikti, eh, siltä ainakin saadaan kärki katkaistua. Toivomme ehkäpä vielä parannusta. Äh, sitten mitä tulee saksalaisiin vapaisiin ammattiharjoittajiin, pidämme tätä ehdotusta hyvänä, koska näinä asiantuntija-ammateissa liikkuvuus paranee. Liikkuvuus on tarpeen myös palvelujen sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja olemme pohtineet, että Saksassa ihan niin kuin muissakin maissa hallintorakenteita täytyy vähän nopeuttaa – niiltä ei kuitenkaan tule vaatia liikaa eikä saa käydä todella niin, että asiat hylätään byrokraattisista syistä ennen kuin niitä on edes kunnolla tutkittu. Ja tässähän on tietty yhteys palveludirektiiviin ja tätä yhteyttä voidaan tarkastella – ihan aukottomastikin ilman, että ongelmia syntyy. Me uskomme, että yhteiset koulutuspohjat tulisi useimpien jäsenvaltioiden olla valmistelemassa siis vähintään puolet plus yksi, niin että suurin osa jäsenvaltioista on mukana. Ja tämä osittainen tunnustaminen on meidän uskomuksemme mukaan pikemminkin ongelma kuin ongelman ratkaisu. Enempää en vie aikaanne ja kiitän huomiosta. Kiitos. No, I think you have... Uh, Kyllä, suuret kiitokset tästä hyödyllisestä lausunnosta, jonka olemme saaneet ETS koolta ennen kuin menemme kysymyksiin ja tietysti nyt myöskin otamme puheenvuoropyyntöjä vastaan edustajilta, mutta kuulemme vielä siis todella Jack Boharin puheen. Hän on Euroopan insinööriyhdistysten liiton pääsihteeri, FEANin pääsihteeri ja hän on myöskin todella ammattikortin pioneeri ja hän kertoo varmasti meille tästä Jack Bohar ja sitten hänellä on myöskin dioja, joita voitte katsella esityksen aikana. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Varmastikin tuossa kutsukirjassanne pyysitte äh, konkreettisia todisteita ammattikortista ja siksi minä olenkin tuollut joitakin esitteitä mukanani ja ystävällisesti haluan niitä jakaa yleisölle. Kysymys on ammattikortista insinööreille. Kysymys on siis insinöörikortista, kuten sitä myös kutsutaan. Ja minulla on myöskin tiettyjä dioja äh, jolla esittelen meidän järjestöämme sekä myöskin äh, tätä äh, ammattikorttimallia, jota käytämme eurooppalaisena liittona. Edustamme 32 eri maata ja noin puolta miljoonaa insinööriä. Meidän tehtävämme on edistää ja edustaa ja vahvistaa Euroopan insinöörien asemaa edistämällä heidän ähm, urakehitystään kansallisten jäsenten kautta sekä myöskin ähm, vahvistaa heidän ammatillista identiteettiänsä äh, eri järjestöjen kautta. Me teemme tämän tunnustamalla heidän pätevyytensä, äh, myöskin takaamalla ja edistämällä heidän etunsa liikkua vapaasti Euroopassa. Ja meillä on myöskin eurooppalainen insinöörien tunnustamis, koulutuksen tunnustamisjärjestö, joka on siis sisarjärjestömme, ja tämä järjestö pohjaa vapaaehtoiselle koulutus, insinöörikoulutusjärjestelmien tunnustamiselle ja meillä on seitsemän akkreditointitoimistoa tällä hetkellä EU-ssa ja tällainen kattojärjestö myöskin. Kaiken kaikkiaan siis olemme aloittaneet eh, tällainen insinööri kortin, ammattikortin kehittämisen noin kymmenisen vuotta sitten, sillä liikkuvuus on hyvin tärkeää, ei pelkästään vain insinööreille, vaan myöskin eh, tämän päivän eh, otsakkeen mukaisesti Euroopan talouden kasvulle. Ja se, että meillä on 32 maata mukana, on, on johtanut sen, että tämä kestää nyt jonkin aikaa, mutta tänään todella voin esitellä teille tämän asian kehityskulun, kuinka tämä asia on edennyt. Ja tällä hetkellä meillä on jo kolme maata, jotka ovat panneet täytäntöön ja siis todella myöntävät näitä tällaisia insinöörin ammattikortteja. Siis liikkuvuus on hyvin tärkeää insinööreille juuri siitä syystä, että Heille on kysyntää joustavaan äh, liikkuvuuteen kansainvälisellä tasolla ja äh, myöskin insinöörien saatavuus äh, on erilaista eri rajojen ylitse. Ja kuten tässä on jo sanottukin, niin ei ole aina helppoa tunnistaa niitä, ketkä ovat toimivaltaiset viranomaiset. Ja tämä pätee myöskin insinöörien alaan ja ammattiin, joka joissakin maissa on säädelty ja joissakin toisissa maissa taas ei ole säädelty ammattiala joissakin maissa jollakin tavalla sitä on säädelty. Siis jossain määrin Espanjassa on erilaisia toimivaltaisia viranomaisia. Jos olette esimerkiksi maatalousinsinööri, niin silloin agronomi-insinööri, niin silloin kuuluu maatalousministeriön alaisuuteen. Jos on taas toisen alan insinööri, niin sitten täytyy ottaa yhteyttä opetusministeriöön niin, että tämä ei ole aina hyvin selkeää. Ja joissakin maissa ähm, myöskin on erityyppisiä järjestelmiä ja joissakin maissa vielä Esimerkiksi Saksassa on 16 erilaista insinöörikamaria, jotka myöskin ovat toimivaltaisia viranomaisia, niin että tämä on tärkeä kysymys. Ja joissakin maissa emme edes aina tiedä, kuka on toimivaltainen viranomainen. Sen takia meistä ei pelkästään insinöörien, vaan myöskin toimialan ja, toimialojen ja työn antajien edun mukaista olisi äh, omistaa tällainen väline. Ja sen takia olemme tällaisen äh, henkilöllisyyskortin kokoisen muovikortin, insinöörien ammattikortin siis äh, kehittäneet ja tämä pohjaa kolmeen kriteeriin. Täytyy tietää, mitä tutkimuksia henkilö on toteuttanut, mikä on hänen ammatillinen kokemuksensa, onko hän ollut mukana jonkin tyyppisessä jatkokoulutuksessa tai täydennyskoulutuksessa. Nämä ovat siis kriteerit tämän kortin saamiseksi. Sitten jos mennään vähän pidemmälle yksityiskohtiin, tämä pohjaa viidelle tärkeälle piirteelle ja Siinä katetaan kokonaan tuo koulutus, ammatillinen kokemus ja ähm, muut tällaiset tiedot. Äh, se on täysin vapaaehtoinen. Se pohjaa myös standardoiluille eurooppalaisille äh, laatuvaatimusstandardeille, jotka eivät itse asiassa ole aina äh, direktiivin 11 kohdan mukaisia täysin. Se on myöskin hyvin luotettava sillä tavalla, että että kansallisella tasolla äh, on luotu tiettyjä komiteoita, äh, jotka koostuvat äh, alan eri edustajista, teollisuuden edustajista ja sellaisista ammattialojen edustajista, jotka ovat, ovat olleet tätä insinöörikorttia hakemassa. Ja tämä on myöskin hyvin joustava Äh, hajautetun hallinnon kautta. Ja tämä onkin asia, jota on käsitelty siis jo kansallisella tasolla. Tähän ei liity mitään äh, tietokantaa, jota keskitetysti täältä Brysselistä hallinnoitaisiin. Ja tietysti tässä kortissa on vain etuja siinä määrin jopa, että äh, tuon, tuon kortin takana on myöskin yhteys kansalliseen insinöörirekisteriin, jossa sitten kaikki nämä koulutukselliset ammatilliset viitteet voidaan käydä hakemassa. Ja kyseessä olevalla henkilöllä on myöskin pääsy tietopankkiin omalla nimellään ja omalla salasanallaan. Ja tietenkään ne eivät näy tässä muovikortissa, mutta hän voi kuitenkin käyttää tätä muovikorttia siihen, että hän tulevaisuudessa voi antaa pääsyn työnantajalleen tähän tietokantaan omilla tiedoilla. Myöskin näihin kaikkiin asiakirjoihin. Mielestäni tämä on askel eteenpäin, kun pyritään helpottamaan ja myöskin vauhdittamaan tätä tunnustamisprosessia. Sitten seuraavassa kuvassa näette, että olemme ajatelleet, että tämä kartti olisi siis voimassa 10 vuotta ja että kortin haltija voisi päivittää näitä siinä olevia tietoja milloin tahansa. Liittymismaksu tai korttimaksu määritellään kansallisella tasolla hajautetulla tavalla ja kortti voidaan aina myöntää niin englannin kielisenä kuin myöskin vaihtoehtoisesti sillä kielellä, jossa kortti on myönnetty. Nämä olivat siis keskeisimmät seikat, jotka halusin teille selvittää. Ja tämä, tästä insinöörikortista ehkä yksi kommentti vielä tähän loppuun, joka itse asiassa onkin tullut jo esille. Ja se liittyy tähän osittaisen tunnustamisen, osittaiseen pääsyyn tiettyihin ammatteihin. Me insinööriyhteisönä emme oikeastaan puolla sitä, että tästä artiklasta edelleen pidettäisiin kiinni, koska joskus se on aika sekavuutta aiheuttava kuluttajille äh, ihan kun toimisi tai pelaisi jalkapallojoukkuessa, mutta ei saisi koskea palloon, koska insinööri en ammatissa on ehkä vaikeaa ajatella, että kaikki insinöörien ammatilliset toimet voitaisiin jakaa tällaisiin erillisiin toimiin niin, että meidän mielestämme äh, tästä tulee olemaan, tämä tulee olemaan aika vaikeata meille niin sanotusti. Se saattaa siis mutkistaa moniakin asioita. Me emme vastusta asetusta tai sääntelyä. Mielestäni se, sitä pitäisi soveltaa, mutta sitä pitäisi kuitenkin pitäytyä pelkästään turvallisuuskysymyksiin. Ja muutoin sen, sellaisessa tilanteessa, jossa sen käytettävyys on kyseenalainen tai jos se luo lisää esteitä ammattihenkilöiden liikkuvuudelle, niin näissä olisimme siis vastahankaan. Tässä olivat siis ne kysymykset, jotka halusin tuoda esille direktiivin osalta. Me olemme iloisia siitä, että on myöskin yhteisiä alustoja enemmän tai vähemmän Äh, että niitä on korvattu näillä yhteisillä koulutusjärjestelmillä. Ja itse asiassa artikla 49 toteakin, että komissio kuuntelee eri ammattialojen edustajia, meidän tapauksessa on tietysti insinöörejä, että tällaisia koulutusjärjestelmiä luotaisiin ja äh, jos mm, maahanmuuttaja niitä seuraa, niin hän voisi saada automaattisen tunnustamisen ammatilleen. Kiitokset. Suuret kiitokset. Haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita. Tämä on ensimmäinen kuuleminen, jossa kaikki, jossa minä olen puheenjohtajana, jossa kaikki todella noudattavat puheaikaa. Ja nyt meillä on 45 minuuttia aikaa vielä päättää tämä istunto. Ja erityisesti haluan nyt toivottaa tervetulleeksi Jörgen Teacherin ähm, komission pääosastosta valitettavasti, tai itse asiassa äh, hän voisi käyttää puheenvuoroja ehkä hiukan myöhemmin, kuulemme ensiksi edustajien puheenvuorot, mutta kuitenkin tervetuloa tänne Tiedätte, että olette yksikön päällikkö äh, pääosastossa, joka on vastuussa ammattipätevyyden tunnustamisesta. Hän on tiiviisti tehnyt yhteistyötä äh, esittelijän ja varjoesittelyiden kanssa ja haluan myöskin toivottaa tervetulleeksi Anders Ribolsin, Tanskan äh, puheenjohtajan edustajan. Hän on myöskin kovasti työstänyt tätä asiaa ja jos hän haluaa lyhyesti käyttää puheenvuoron, myöskin yritämme saada teidät mukaan tähän puhujalistalle. Mutta nyt minulla on puhujalistallani Hansley, Prendergast ja Turunen. Ja haluaako joku muu käyttää puheenvuoroa? McClarkin, Schwab, joku muu vielä. Vanjo, lopussa vielä varmasti sä käyttää puheenvuoron. Jokaisella on nyt minuutti puheaikaa, kysymys tai pari toivon mukaan enempää, ei kuin kaksi kysymystä. Ja sitten meillä on varmasti myöskin aikaa saada hiukan vastauksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista tänäisessä kuulemisessa. Mielestäni tällainen eurooppalainen ammattikortti on hyvä ajatus. Me voimme lyhentää ja yksinkertaistaa menettelyitä, ja tietyt asiat ovat kuitenkin vähän huolestuttavia. Meidän täytyy katsoa, miten tämä käytännössä toimii. Erityisesti kun ajatellaan ihmisiä, jotka toimivat terveydenhuoltoalalla – Minun mielestäni tämän kortin käyttö ei millään tavalla saa vaarantaa potilaan turvallisuutta tai terveyttä. Eli kysymys asiantuntijoille. Eikö teistä olisi hyvä ajatus, että esimerkiksi tällä kortilla olisi jonkinlainen umpeutumisaika? Ja toiseksi, ettekö pelkää väärennöksiä? Eli millä tavalla voidaan varmistaa se, että tällaista korttia ei missään tapauksessa voi väärentää. Ja sitten yksi kysymys ehkä pikemminkin komissiolle eikä niinkään asiantuntijoille. Aikaisemmin puhuttiin eurooppalaisista sairaanhoitajista ja se, että sairaanhoitajat jätettäisiin direktiivin vaikutusalan ulkopuolelle tietyissä maissa, eli Puolassa ja Romaniassa. Ja komission ehdotuksessa ei ole katsottu että tätä tilannetta muutettaisiin. Mutta haluaisimme kuitenkin tukea kansalaistamme liikkuvuutta, eli kysyisin, minkä tyyppistä liikkuvuutta tämä on ja miten tämä voidaan yhdistää, kun ajatellaan tätä ammattikorttia, jos 70 prosenttia puolalaisista sairaanhoitajista ei silloin voisi. Siis jos haluat oikeudet tällaiseen korttiin, niin millä tavalla komissio aikoo ratkaista tämän ongelman? Ja sitten Malcolm, jos olet ihan lyhyt kysymys vielä, ehkä joko Messlerille tai komissiolle. Entä sitten notaarit? Voitaisiko ne ottaa myös, heidät ottaa mukaan tähän direktiiviin? Ja miten oikeusturvallisuus voidaan taata, kun ajatellaan notaariammatin erityispiirteitä, koska tämä ammatti liittyy niin läheisesti kansalliseen lainsäädäntöön. Eli kannattaako notaareita ottaa mukaan tähän järjestelmään Euroopassa ollenkaan? Kiitoksia Malcolm, että annoit minulle vähän lisäaikaa. No, kyllä, kuitenkin aiemmin esititte hyvin lyhyen kysymyksen. Robert Prendergast sitten Turunen. Kiitos. Haluaisin äh, Margarita Nunesilta kysyä tästä juuri terveydenhuoltoalan osittaisesta tunnustamisesta. Olisi hyvin tärkeää ymmärtää toimivaltaisilta viranomaisilta, erityisesti niiltä, joilla on ää, ähm, äh, taloudellisia ongelmia, että miten tämä voi toimia. Kiitos. Kysymykseni on osoitettu herra Dirk Bussaarille. Kuka vahvistaa nämä äh, päivitykset, joita yksilöt voivat tähän järjestelmään tehdä. Toisekseen, kuinka tämä kortti, tämä insinöörikortti sopii uuteen ammattikorttiin, kuinka näette nämä kaksi korttia, ovatko ne vastaavia ja kuinka olette nähneet insinöörikortin tulevaisuuden, jos tulee tällainen ammattikortti. Rova Thank you. Um... Kiitoksia. Pyydän anteeksi, en nyt ollut tällä koko aikaa tänään. Olen ollut nyt viidessä keskustelussa kolmessa eli valiokunnassa, eli kiiruhdin tänne, koska tämä on minulle tärkeä aihe. Eli yleinen kysymys paneelin jäsenille. Tavoituksena on vauhdittaa järjestelmää. Millä tavalla se onnistuu? Onko annettu jotain realistisia aikatauluja tämän ammattikortin suhteen? Ja vaarantaako se sitten luottamuksen, jota tarvitaan jos ei tehdä laatu- ja turvallisuustarkistuksia. Ja tämä liittyy myöskin näihin autorisaatiokysymyksiin. Kysehän on luottamuksesta järjestelmään, ja tämä on ainoastaan niin hyvä kuin tietokanta, joka sen pohjana on, ja miten sitten IMI-järjestelmää pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Eli millä tavalla voimme tukea tätä ammattien tunnustamista ja lisätä luottamusta, koska siitähän tässä viime kädessä on kyse. Thank you very much. Kiitos. Ja vielä viimeisenä edustajan puheenvuorona herra Schwab. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on herra Metzlerille kysymys. Haluaisin kuulla häneltä, kun hän puhui tästä vapaaehtoisuudesta ammattikortin suhteen ja totesi, että vähintään puolen jäsenvaltioista eh, niiden eh, ammattijärjestöjen tulisi olla tässä mukana. Miten tällainen onnistuu niin, että saataisiin, niin kuin totesitte, eh, ammattiryhmän, eh, ammattiryhmän edustajista puolet, eh, puolelta hyväksyntä. Ja sitten tämä IMI-järjestelmä, joka edelleen on rakenteilla eikä vielä mitenkään täysin toimi. Sitten Dirk Busharille viimeinen kysymys, niin kuin Rouva Turunenkin totesi, Teillä on kokemusta tällaisesta ammattikortista. Teiltä kysyisin samaa kuin kysyin alussakin. Minkälaisia kokemuksia teillä on tämänhetkisestä olemassa olevasta vastavuoroista tunnustamista koskevasta järjestelmästä? Jos se sitä täytäntöönpantaisiin kunnolla jäsenvaltioissa, niin eivätkö ongelmat olisi huomattavasti nykyistä pienempiä? Kiitos. Suuret kiitokset sitten. Jokaisella puhujalla on vielä maksimissaan kaksi minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Ja ehkä nyt ammattikorttikysymyksiä tällä tavalla kommentaan herra Siil, Bohar voivat aloittaa. Ensiksi herra Siil. to... Kiitoksia. Halusin keskittyä niihin, joihinkin kysymyksiin, enkä niinkään kaikkiin. Mitä tulee nopeuttamiseen, niin minä olen aina ollut sitä mieltä, että meidän täytyisi toteuttaa tietysti aikataulu, että ensimmäiset pari, kolme vuotta eh, varmasti osoittavat, eh, mitä kaikkia tarpeita on, ja tämän jälkeen sitten näitä määräaikaa voidaan lyhentää. Tämä varmaankin eh, voisi olla mahdollista, ja tämä täytyy tietenkin näkyä lainsäädännössä, ihan siinä se täytyy löydä lukkoon. Sitten ihan pätevyys, mehän puhumme sähköistä tietojen vaihdosta toimivaltaisten viranomaisten äh, välillä. Kyseessä on viranomaisverkosto ja kaikkien on voitava osallistua. Jos vain 95 prosenttia osallistuu prosessiin, se ei ole enää luotettava eikä uskottava, joten tämän verkoston on toimittava ensimmäisestä päivästä alkaen siis kaikkien toimivaltaisten viranomaisten, paitsi kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, myös alueelliset äh, tai paikalliset viranomaiset. Tämä on hyvin tärkeää. Äh, muihin kysymyksiin ehkä kollegat voivat vastata. Uh, yes, we'll just move along, so I don't need to... Niin, mennään sitten eteenpäin. Niin, yritän puhua mahdollisimman lyhyesti ja otan ensiksi viimeisimmän kysymyksen. Nämä realistiset määräajat, ehkä niitä pitäisi hiukan vielä sopeuttaa parissa viikossa ehkä ö, ok, mutta mutta on olemassa loma-aikoja ja monia muitakin ongelmia, jotka liittyvät tähän, että pari viikkoa ehkä. No sitten tämä osittainen tunnistaminen, tietysti oikeuskäytäntö pakottaa meidät toimimaan tietyllä tavalla. Kysymys ei ole mistään mielipiteistä ja itse asiassa osittainen tunnustaminen liittyy ö, tiettyyn lainsäädännön kohtaan, jos, jonka mukaan, tai meillähän on olemassa tai kysymys oli erästä oikeusistuin päätöksessä insinöörien osalta, jossa todettiin, että tai asiasta annettiin siis päätös, ja silloin totesimme, että on olemassa kenties joitakin hyvin yksittäisiä tapauksia, joissa insinööritten osalla voidaan tätä ajatella, niin se kysymys ei ole mistään mielipiteestä, vaan kysymys on siis oikeuskäytännöstä, jota täytyy noudattaa. Sitten notariot, tämä on selkeä esimerkki siitä, kuinka samalla nimikkeellä tarkoitamme hyvin erilaisia ammatteja, ja uskon, että tämä notariongelma on olemassa. Kysymys on tietysti tavallaan ammattikunnasta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tai oikeastaan siis brittinotari ja espanjan notari eivät ollenkaan sama asia. Sitten väärennykset, tämä äh, ammattikortti on erittäin hyvä asia, mutta sitä on hyvin helppo väärentää. On hyvin helppoa siis väärentää näitä kortteja, jos äh, työnantajalla on kuitenkin epäilyksiä, niin silloin voidaan käyttää tätä ähm, sähköistä järjestelmää ja tällä tavalla varmasti voidaan kuitenkin kortin voimassaolo toteuttaa. No sitten tämä tunnustaminen no Umpeutumisaika, niin tämä varmastikin liittyy siihen, minkälaiset pätevyydet missäkin ammatissa ovat olemassa. Kiitokset sitten herra Butarelli. Kiitoksia. Minulla on täällä kaksi kysymystä, eli säilytysaika ja päivitys ja sitten tietojen laadun varmistaminen. No, tietysti kannustamme teitä selventämään tätä aikaa, jona näitä hälytyksiä säilytetään. Tärkein kysymys on se, että hälytysjärjestelmä ja näitä IMI-tiedostojen pitäisi toimia varoituksena eikä pysyvänä mustana listana näiden ammattialueen osalta. Ja tietysti näitä asioita pitää jatkuvasti tarkistaa ja päivittää. Ja siksi kannustamme myös lainsäätäjiä paremmin määrittelemään säilytysajat jo suoraan tässä direktiivissä eikä jättää näitä kysymyksiä sitten komission täytäntöönpanosäädöksiin. Nämä takeet ovat lisäys näiden ammatinharjoittajien oikeuksiin. He voivat katsoa omia tietojaan ja pyytää niiden oikaisua. Sitten tietojen laadunvalvonta, miten menettelyä voidaan vauhdittaa. Me kannustamme teitä käsittelemään tietosuojakysymyksiä, jotka eri, ovat hyvin erityisiä ja joita eri, toten, erityisesti säännellään tällä välineellä. Tämänhetkinen tietosuojajärjestelmä, joka pohjautuu sekä direktiiville että asetukselle vuodelta 2001, niitä tulisi soveltaa jäsenvaltioissa. Ja pian näitä sitten päivitetään tietosuojapaketin yhteydessä, jota tällä hetkellä käsitellään. Ei nyt puhuta tästä ehdotuksesta, joka on tulossa IMIN uudistuksen osalta, ja sitä kautta saadaan lisätakeita. Eli käsitelkää vain asioita, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Eli mitä pitää säännellä, älkää ajatelko sitä, mitä sitten tarvittaisiin laajemmin ajatellen. Indeed. Um, we've actually commissioned sitten varmasti myöhemmin vielä keskustelemme näistä kysymyksistä, mutta vielä herra Metsilä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, aloittaisin herra Schwabin kysymyksestä. Te sanoitte, että vapaaehtoisuus tai tämä enemmistö. Niin tämä tarve nykypäivänä on huomattavasti suurempi kuin aiemmin. Kyllä suurin osa järjestöistä toivoo tällaista ammattikorttia ja haluaa myös osallistua siihen. IMI ja ammattikortti ovat kaksi asiaa, jotka liittyvät saumattomasti yhteen tämän ammattikortin täytyy tarjota niin paljon tietoa, että imiä voi käyttää ja toisaalta taas päinvastoin. Eli kyse on jatkuvasta päivittämisestä myös, mitä pätevyyteen ja päivityksiin tulee. Sitten tämänhetkinen olemassa oleva lainsäädäntö, jos nämä sähköistämisvaraukset poistettaisiin, niin eivät nämä käsittelyajat olisi neljä tai kuusi kuukautta, vaan huomattavasti lyhyemmät. Ja omasta käytännön kokemuksesta voin sanoa, että tietyt ammattijärjestöt elävät ihan kivikaudella. Niillä on jopa sen jäsenluettelot tai, tai paperia ja fakseja vielä käytetään näiden tietojen välittämiseksi. Eli kyllä täällä mm, toiminnan mahdollisuuksia on. Rova Hanslikille toteaisin, että Kansallisella tasolla olemme pohtineet kovasti ammattikortin väärentämisen estämistä. Kyllä suhteellisen turvallisiakin, hyvin personifioituja kortteja nykypäivän teknologialla voidaan tehdä, vaikkapa silmän iiriksen jälki tai sormen jälki Tällä tavoin tietenkin kustannukset sitten nousevat, mutta mutta turvallisuuskin samalla lisääntyy. Mitä tulee sairaanhoitajiin Euroopassa, varmasti liikkuvuus tulee ihan tarpeenkin vuoksi lisääntymään ja ne maat, jotka hoitohenkilöstöä tarvitsevat, varmaankin pyrkivät näitä henkilöitä houkuttelemaan. Notarin ammatti on tosiaan tehtävän kuvaukselta ja toimivallataan hyvin erilainen eri maissa ja siksi mielestäni olisi virhe näiltä osin ilman, että on edes normitettu tätä ammattikuvausta, niin tätä nimitystä pyrkiä jotenkin harmonisoimaan. Kyseessä ovat hyvin erilaiset ammattiryhmät. Tiedätte, että joissain maissa tällaiset todistukset ovat hyvin toisenlaisia kuin toisessa ja samoin vastuukysymykset. Rowan McLaughlinille toteaisin seuraavaa. Kyllä määräaikojen täytyy olla realistisia. Silloin voidaan myös varmistaa tämä määräaikojen nopeutuminen. Jos on ihan epärealistiset määräajat, niin sittenhän nämä byrokraatit nousevat jaloilleen ja asia kääntyy itseään vastaan. Pyytäisin, että direktiivin määritellään eri pätevyysnormien suhde toisiinsa. Meillä on ammattipätevyysdirektiivi, sitten meillä on myös eurooppalaiset eh, normistot toisaalla. Esimerkiksi puhutaan vaikkapa plastisesta kirurgiasta, eh, sen siihen liittyvät määräykset eh, tulevat esiin eri sääntelypuitteissa ja kaikki menee aivan sekaisin, jos tämä kaikki on päällekkäistä. Kiitos. Kiitokset. Itse asiassa ette käyttänyt tätä puhuaikaanne aiemmin, mutta sitten olkaa hyvä, teillä on vielä puheenvuoro. Various questions raised. Niin, näihin erinäisiin kysymyksiin. Ja sitten kortin rajallinen voimassaoloaika. No mehän teemme selväksi, että se olisi voimassa 10 vuotta ja että kyseessä olisi vapaaehtoinen järjestelmä. Tämä on yritetty tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi. Siinä ei ole mitään sirua, mutta siinä kuitenkin viitataan kansalliseen internetfoorumiin, josta löytyy kaikki tiedot kortinhaltijaan liittyen. Sitten mitä suunnitelmia meillä on ammattikortin suhteen, millä tavalla kortin haltija voi päivittää tietojaan. No, meillähän 2010 hyväksyttiin tämä käsite ammattikortista 32 maata tuki tätä. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki maat ottavat sen käyttöön samaan aikaan. Ammattikortin tarkoitus on se, että insinöörit liikkuisivat enemmän ja sehän sopii syvin yhteen ajatukseen liikkuvasta eurooppalaisesta ammattiväestöstä. Eli tämä on väline, jonka avulla ihmiset voivat mennä töihin muihin maihin nopeammin kuin tällä hetkellä. Tutkintojen tunnustaminen voi, kuten yksi täällä jo totesi, saattaa kestää neljästä kuukaudesta yhteen kalenterivuoteen. Ja on merkillistä, että yhdistyneillä eurooppalaisilla markkinoilla meillä on puutetta insinööristä esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, Saksassa, Sveitsissä. Ja tällä hetkellä on paljon insinöörejä, jotka ovat töissä täysin eri alalla, esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa. Ja heidän liikkuvuuttaan ei ole mitenkään edistetty. Eli jotain pitää tälle asialle tehdä. Yksi virke vielä, jos sallitte, eli IMistä. Me emme mitenkään vastusta sitä, ja uskon, että järjestelmämme sopisi yhteen tietojärjestelmän kanssa, koska tällä hetkellä siinä ei ole mitään insinöörejä mukana. Us engineers can engineer a solution for that uskon, että insinöörit varmasti pystyvät ratkaisemaan tämänkin ongelman, niin kuin minkä ongelman tahansa. Vielä kerran lämpimät kiitokset ja nyt meillä pitäisi olla koordinaattoreiden kokous, mutta ehkä muutama minuutti vielä haluaisin vielä pyytää nyt ehkä komission edustajaa parilla sanalla vetämään langat yhteen ja sitten vielä puheenjohtaja maan edustajalla on puheenvuoro, mutta herra tai Jürgen, ole hyvä ensin. Kiitos puheenjohtaja, kiito, kiitokset ensiksi onnittelut kaikille puhujille erinomaisesta esityksestä. Meidän täytyy varmasti analysoida vielä pidemmälle näitä asioita ja jatkamme tätä työtä ja olemme konneksi, olen yhteyksissä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa erityisesti näiden tietojen säilytysajoista. Olemme saaneet heiltä jo kirjan tästä aiheesta tässä vaiheessa. Haluaisin hyvin lyhykäisesti ottaa esille näitä äh, ehdotuksessa mainittuja asioita. Ensinnäkin meidän täytyy tunnustaa äh, se, että äh, jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät ovat erilaisia. Joissakin on enemmän yliopistokoulutusta painottava, joissakin taas tällainen ikään kuin vaihtokoulutusjärjestelmä. Ja sitten joissakin ammateissa on harmonisoidut koulutusvaatimukset, joissakin taas ei, mutta tämän päivän keskustelusta kävi ilmi, että sairaanhoitajilla keskustelusta tulee varmasti todella mielenkiintoinen ja johtopäätökseni on, että on olemassa todella nyt jo monimutkaisuutta siinä, mitä me olemme ehdottaneet, ja enpä tiedä, pitääkö meidän mennä yhtä monimutkaisen järjestelmään vaikkapa erikoislääketieteen osalta. Meillähän on jo ihan toimiva järjestelmä. Tässä on kysytty myöskin puolalaisista sairaanhoitajista. No tämän asian tarkastelemme tällä hetkellä. Me olemme olleet yhteyksissä puolaviranomaisiin viranomaisiin ja varmastikin tätä asiaa täytyy tarkastella monesta vinkkelistä. Olemme käsitelleet asioita, jotka ovat liittyneet Puolan liittymiseen eu Ja tietysti täytyy miettiä sitä, mitä voidaan laittaa direktiivinä, mitä taas liittymissopimuksena. Kaikkein tärkeänä se komissiolle varmastikin on se, mitä on tapahtunut tällä välin aina vuoteen 2012 mennessä Puolan liittymisestä. Ja nyt sitten haluan palata siihen, että jos meillä ei ole koulutusvaatimusten harmonisointia, kuinka voimme järjestää liikkuvuuden kuinka se voi toteutua. Ja tämä osittainen tunnustaminen, siitäkin voi tulla uusi hyvä käytännönläheinen väline. Ja varmasti meille kaikkein tärkeintä on selventää sitä, voidaanko suoraan hakea tällaisen osittaisen tunnustamisen, vaikka pitää saada täydellinen tunnustaminen, niin sitten viranomaiset päättävät, ja mitä tietovaatimuksia on, jos tällainen osittainen pääsy taataan. Sitten tästä ammattikortista vielä samalla tavalla kuin sanoitte, sehän on vapaaehtoinen väline, niin että oli vähän hämmästynyt, että sitä voitaisiin jollain lailla sitoa tähän hälytysjärjestelmään, joka kuitenkin on pakollinen, ja jos tällainen pakollinen järjestelmä on toisaalta olemassa, niin siitä häviää tämä vapaaehtoisuuspuoli, ja sen takia haluaisinkin nyt vielä miettiä sitä, kuinka tämä yhdysside imiin saadaan aikaiseksi. Sehän toimii päivittäin, se toimii, se on käytännössä ja me olemme ehdottaneet tällaista sähköistä sertifikaattia, sertifiointia tältä osin. Ja koska tietysti IMIA rahoittaa Euroopan unioni, olemme pyytäneet jäsenvaltiota tällaista nettipohjaista välinettä, joka pätisi sähköisessä ympäristössä ja sen takia halusin tämän vielä toistaa. Suuret kiitokset, herra puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitokset Jörgen. Todellakin uskon, että nyt olemme päässeet monissa asioissa eteenpäin ja tämä on ollut hyvin hyödyllistä. Ja lopuksi vielä sitten neuvoston työryhmän puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Kiitän esittelijää ja parlamenttia tämän hyvin kiinnostavan ja hyödyllisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä kollegan, monet kollegat ovat täällä tänään seuraamassa keskusteluanne. Tämä on tärkeä asia neuvostolle ja puheenjohtajavaltiolle ja niin kuin parlamentti, neuvoston työryhmäkin tekee kovasti työtä tämän asian parissa. Ja neuvoston nimissä voin sanoa, että odotamme kovasti yhteistyötä parlamentin kanssa niin, että löydetään hyvät joustavat kompromissit tämän avainehdotuksen suhteen. Kiitos. Kiitokset ja kiitokset myöskin työstä, jota teette asian eteen. Ja sitten ihan sokerina pohjalla vielä haluaisin antaa puheenvuoron Bernadette Vergniolle, Ja hän voi vetää langat yhteen ja muistuttaa meitä myöskin tämän työn, äh, tämän mietinnön aikataulusta. Ole hyvä, Bernadette. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt hyvin lyhyesti, koska kello käy. Niin kuin kaikissa kuulemisissa, jotka ovat merkittäviä ja monimutkaisia, sanon saman kuin sanoin julkisten markkinoiden kuulemisen jälkeen. Eli monimutkaisuus vain lisääntyy. Meillä on kysymyksiä ja huutomerkkejä ja sitten lainausmerkkejä vilkkaan kuulemisen jälkeen. Ja haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme, jotka kaikesta huolimatta ovat vähän valottaneet asiaa. Eli nyt ehdottaisin, että jokainen meistä tarkastelee sitä, mitä täällä on sanottu. Meidän täytyy henkilökohtaisesti miettiä näitä asioita ja sitten parin viikon kuluttua puhumme tästä uudelleen, eli voisin järjestää kokouksen kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme keskustella näistä asioista tämän kuulemisen jälkeen.